Um, uh, can I welcome uh, everybody? Toivottaisin teidät kaikki tervetulleiksi. Valiokuntamme tämän viikkoisista neljästä kokouksesta ensimmäiseen. Meillä on hyvin kattava ja pitkä esityslista. Itse asiassa kolme kokoustahan meillä vain on, koska torstai-iltapäivän on yksityinen Teillä on esityslista jo käsissänne. Ja ensin esityslistan hyväksyminen. Hyvä, selvä, se on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoituksista toteaisin vain, että muistutan teille siitä, että tämä kokous lähetetään netissä. Ensimmäinen osa kokouksesta oli suljetuin ovin. Toivotan tervetulleeksi siis kaikki nettikatsojatkin Kertoisin myös, että IMCO Newsletter viimeisin ö, versio on saatavilla. Se kattaa tämän valiokuntaviikon ja muitakin asioita voitte nettisivulla myös tilata tämän julkaisun. Tällä hetkellä meillä on hyvä matka yli tuhat tilaajaa, jos saapa nähdä milloin pääsemme 2000 rajan yli, toivottavasti mahdollisimman pian. Kansiossanne on pöytäkirjat menneistä kokouksista 8. marraskuuta, 22. marraskuuta 9. joulukuuta. Jos jollakulla on pöytäkirjoihin kommentteja, niin toimittakaapa ne sitten sihteeristölle ennen huomisen kokouksen loppua lounasaikaan mennessä. Jos huomiota ei tule, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Siirrympäpä seuraavaksi tämänpäiväiseen esityslistaamme. Olin hyvin iloinen voissani toivottaa tervetulleeksi todellisen IMKON ystävän. hän on ollut tämän valiokunnan jäsen sen perustamista lähtien vuodesta 2004, herra Toinen Manders. Aloitamme nyt toisen käsittelyn keskustelun tekstiilinimikkeistä ja tekstiilituotteiden tuotteisiin liittyvistä merkinnöistä. Varjoesittelijätkin paikalla ovat McClarkin, Savini, Svensson ei ole vielä paikalla. Ja komission edustaja mahtaa myös olla täällä. Kuka komission nimissä puhuu? Herra Girao. Näinkö? Kyllä. Te kommentoitte siis komission nimissä tätä kysymystä. Haluaisin muistuttaa teille, että ensimmäisessä käsittelyssä, ensimmäinen käsittely oli 2009-2010. Nyt meillä on neuvostolta yhteinen kanta. Ja herra Manders kertonee meille, mitä mieltä hän siitä on. Johnny Manders, ole hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhteenvetosi pitää paikkansa. Olemme pitäneet ensimmäisen käsittelyn. Ja kuten tiedätte, niin tähän liittyy kolme olemassa olevaa direktiiviä. Ja komissio ehdottaa nyt niiden pohjalta asetusta. Pidän tästä, koska tällä tavalla me saamme yleisen lainsäädännön Eurooppaan. Tällä hetkellä Meillä on oikein hedelmällistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Hehän ovat jo kokoustaneet ennen tätä kokousta epämuodollisesti. Kaikki olivat paikalla. Olin oikein tyytyväinen tilanteeseen. Yksimielisesti enemmän tai vähemmän keskustelimme lähestymistavastamme. Niin ikään komission kanssa olemme käyneet hyvinkin hedelmällisiä keskusteluita, kokouksia. Komissio ja parlamentti ovat enemmän tai vähemmän samalla linjoilla – mutta toisinaan käy niinkin. Sanotaan nyt näin, että yhteispäätösmenettelyssä, yhteispäätösmenettelymietinnöissä käy joskus niin, että neuvosto ei ole kovinkaan halukas lähestymään neuvosto ja parlamenttia. Näin on nytkin. Belgia puheenjohtajavaltiona yritti, mutta ei onnistunut tämän asian suhteen. Toivotaan, että Unkari puheenjohtajavaltiona onnistuu paremmin. Tiettyjä kiistanalaisia asioita on esimerkiksi tämä alkuperämerkintä kysymys. Äänestämme kaksi, kaksinkertaisen järjestelmän puolesta, pakollisen järjestelmän puolesta, joka koskee EU-hun tuotuja tuotteita, koska on monia muitakin taloudellisia alueita, voi mainita Kanadan, USA, Meksikon, Brasilian, Australian, Intian, Kiinan. Kaikki miksi emme e, Euroopan teollisuuden ja näiden muiden blokkien välillä loisi e, tasapuolista e, pelikenttää. Tällä hetkellä hän on vapaaehtoinen järjestelmä. Neuvosto ei kuitenkaan halua hyväksyä kumpaakaan. Se ei ole ehdottanut minkäänlaista vaihtoehtoa, joten meidän täytyy nyt pyrkiä ministereitä vakuuttamaan yksitellen näitä ministereitä, jotka nyt tällä hetkellä pistävät kapulaa rattaaseen. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan meillä on nyt enemmän, enemmän yhteispäätösmenettelyä. Esimerkiksi epäreilut kaupalliset käytänteet kuuluvat nyt yhteispäätösmenettelyn piiriin. Jos voimme välttää kuluttajien sumuttamisen, niin toki niin täytyy tehdä. Parlamentissa saimme direktiivin tai ehdotuksen taakse massiivisen tuen. Äänestimme jo Muskadiinin mietinnöstä. Niin ikään suuri enemmistö parlamentissa oli sen puolella, mutta olen kuullut, että niin komissiossa kuin neuvostossakin se on nyt blokattuna. Ainakin tämä alkuperämerkintä ei nyt ole mennyt eteenpäin. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi diskriminoida maita, mutta kyllä tätä Made in EU-merkintää pitäisi viedä eteenpäin. Toinen kiistanalainen kysymys oli eh, kielistä riippumattomat symbolit tekstiiliteollisuudessa. Mukavaa on se, että avustajani löysi netistä pari päivää sitten luettelon, joka on ikään kuin jo ehdotuksessa mukana, mutta neuvosto ei sitä hyväksy. Nyt näyttää siltä, että paljon on jo olemassa materiaalia, mutta meillä ei ole sitä Me Jos kollegoita kiinnostaa tämä, niin voin tehdä tästä kopioita ja jakaa tätä listaa teille. Ihan vain sen osoittamiseksi, että tällaisia mer- merkintöjä on jo olemassa. Tämä olisi kuluttajain ja teollisuuden kannalta ihan hyvä asia. He näyttävät hyväksyvän tällaisen. On myös muuta merkintöihin, merkkeihin liittyviä asioita. Meillähän on leludirektiivi, jossa jo näitä muita asioita jo käsitellään. Sitten tämä tarkistuslauseke ja custom made artikla kokonaisuus, ne ovat meille vielä ongelmia erityisesti neuvostossa, niitä vastustetaan. Olen nähnyt aikataululuonnoksen trilogin aloittamiseksi, mutta tästä täytyy vielä keskustella, koska tällä hetkellä näyttää siltä, että että kokous pidettäisiin Strasbourgin viikolla, mutta minusta nähden meidän pitäisi välttää kokousten lukumäärää Strasbourgissa. Tätä ehkä voitaneen muuttaa. Ja sitten on vielä tällainen avoin ovi. Siis mehän aloitamme nyt toista käsittelyä, mutta emme voi esittää uusia ehdotuksia. Me voimme vain yhdistää jo hyväksymiämme tarkistuksia ja niistä keskustella. Tässäpä kaikki tällä erää. Tällaista meillä nyt on tässä vaakalaudella Olen jo lähettänyt kirjeitä ministerille, jotta voin järjestää tapaamisia heidän vakuuttamisekseen. Ja mitä tulee patenttikysymyksiin? Voimme ministereiden kanssa vaihtaa mielipiteitä. Jotkut maathan vastustavat patentteja, mutta ovat kuitenkin kiinnostunut Made in-logosta, joten ehkä voimme löytää ratkaisun. Tässäpä oikeastaan se, mitä halusin teille ehdottaa. Ehkä voisimme laatia vielä valiokunta mietinnän siitä, kuinka, siitä, kuinka voisimme parantaa kuluttajien tietämystä sisämarkkinoista. Tällä hetkellä kuluttajat eivät välttämättä tiedä, mitä sisämarkkinat heidän hyväkseen tekevät. Kiitoksia näistä aina yhtä kattavista kommenteista. Ja yhteydesmarkkina sisämarkkinasäädöksen puitteissa voidaan tätä myös kommentoida. No, tämä laajempi kysymys. Sitten tekstiili nimikkeistä. Aikataulun osalta muistuttaisin, että meillä on tiukka aikataulu. Nyt on toinen käsittely menossa. Me oletettavasti haemme lisäkuukautta pohdintaa varten, mutta aikataulu on yhä tiukka. Ja toivottavasti tästä aikataulusta voitte pitää kiinni, niin että 8. helmikuuta voitte lähettää tekstin käännettäväksi. Ja on hyvä, että varjoesittelijöitä on jo kuultu tässä. 28. päivä käsitellään, toinen kolmatta tarkistusten määräaika ja valiokunnassa 22.3. äänestetään tästä. Ja sitten jos koordinaattorit haluavat lähteä tässä neuvotteluihin neuvoston kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi ennen toisen käsittelyn äänestyksiä. No tämähän riippuu aivan teistä, haluatteko koordinaattoreiden kanssa tästä keskustella. No niin, kiitoksia, että esittelit tämän. Vaikka neuvosto onkin hyväksynyt varsin monia tarkistuksia, me näyttää siltä, että tässä on vielä perustavanlaatuisia erimielisyyksiä neuvoston ja parlamentin välillä, ja tämä tekee teidän hommastanne kyllä varsin mielenkiintoisen, ja, ja luulenpa, että tässä tulee tarpeeseen varsin suuri lukumäärä kokouksia meidän ja neuvoston välillä. Ja olen iloinen, että Unkarin puheenjohtaja, puheenjohtajavaltion edustaja, työryhmän puheenjohtaja on täällä, hän tietää, mikä, mitä tässä on eteen tulossa. Rova Jakob on paikalla siis. Aloitamme varjoesittelijöistä, Rova Komi. Grazie Presidente. Eh, cari colleghi, con il mio intervento vorrei innanzitutto... Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minun esityksessäni haluan eh, kiittää hienosta työstä, jota esittelijä on tehnyt ja myöskin varjoesittelijät. Nämä aiheethan on syvennetty tässä käsittelyssä, jotka liittyvät tähän asetukseen. Alkuperämerkinnät ja muut tiedot on yhdistetty uuteen merkintämenetelmään, joka on tärkeä kuluttajan suojan kannalta. 18. toukokuuta parlamentti otti kantaa asian ja suurella enemmistöllä ryhmät hyväksyivät sen. Totta kai myös neuvoston kanssa täytyy jatkaa neuvotteluja. Se ei ole vielä alkuperämerkintöihin ottanut kantaa. Viisi jäsenvaltiota on kuitenkin antanut täyden tukensa sille. Nämä eivät ole pieniä maita, vaan Ranska, Romania, Italia, Portugali ja Liettua ovat jo hyväksyneet tämän. Alkuperämerkinnät ovat aina olleet tärkeitä tässä asiakirjassa. Myös Muscardinin asiakirjassa ne olivat kaikkein kiisteilyn aihe. Kuluttajan suojaa on määrä parantaa, koska kuluttajan tulee tietää, missä tuote on valmistettu. Viimeinen työstämisvaihe on määräävä tuotteen valmistukselle, niin silloin syntyy väärä, väärä ää, tieto, koska se ei kuvaa koko, koko valmistusta. Eli jos vain tämän viimeistelyvaihe, siinä lukee ää, Made in Italy tai Made in France, niin se ei kerro totuutta, jos muu valmistus on tapahtunut EUn ulkopuolella. Ja meidän tulee myöskin tukea niitä yrityksiä, jotka eivät ole siirtyneet Euroopasta ulkopuolelle, vaan jääneet unionin alueelle. Haluan tässä viitata Lissabonin sopimukseen, jossa parlamentti on saanut vahvemman aseman ja neuvoston tulisi tämä hyväksyä ja myöskin Unkarin puheenjohtajuuden ja uskon, että me olemme, voimme sanoa, että meillä on hyvät tulokset saatu aikaan ja tämä vastaa kuluttajien tahtoa, koska se saavat tietää, mitä ostavat. Tämä aihe on vuodesta 2009 ollut neuvostossa jumissa ja ehkäpä nyt olisikin aika viedä tämä aihe umpikujasta pois ja saada tämä valmistuspaikka järjestettyä. Tämä vahvistaisi myös sisämarkkinoita. Montin asiakirjassa olemme myöskin tämän tavoitteen itsellemme asettaneet ja, ja Euroopan unionin kansantaloutta vahvistetaan tällä tavalla, koska tekstiiliala on yksi merkittävimpiä elinkeinoaloja yhdessä matkailun kanssa ja se on yksi avoin, avainaloja, joita tulee suojella. Tästä syystä yhdyn täällä näihin muihin esittelijän ähm, perusteisiin ja haluan vain lisätä, että tässä on tärkeää, että kollega Manders jatkaa tukeaan alkuperämerkinnöille, koska ja, ja että parlamentti tukee häntä tässä Mu- niin kuin Muskardinin asiakirjas tehtiin, toivotankin kaikkea hyvää esittelijälle ja sanon, että meidän ryhmämme on hänen takanaan. Kiitos. Kiitoksia sitten Ruva Schaldemose. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Mandersia erinomaisesta työstä. Kaikkein tärkeintä ainakin meidän kannaltamme tässä toisessa käsittelyssä on se, että meidän täytyy varmistaa se, että kuluttajat saavat enemmän ja parempaa tietoa niistä tekstiileistä, joita ostavat. Tämä, tämä lienee kaikkein tärkein asia. Ja tämän puolesta haluan liputtaa, koska näyttää siltä, että neuvosto ei ole ihan valmis tekemään myönnytyksiä. No tekihän neuvosto myönnytyksiä teknisistä vaatimuksista, mutta poliittisesti se ei ole antanut parlamentille kauheasti äh, mahdollisuuksia tehdä sellaista ehdotusta, joka parantaisi kuluttajien mahdollisuuksia tietää enemmän siitä, mitä kuluttajat ostavat. Tämä on se kompastuskivi, johon nyt, joka nyt on meidän edessämme. Meidän täytyy saada neuvosto vakuutettua jotta voimme viedä asioita eteenpäin. Ja kiitän vielä kovasti Mandersia hänen tekemästään työstä. Hän on ottanut meidät kaikki huomioon tässä työssä. Uh, thank you, Mrs. Schaldemus. Mrs. Rula, Kiitoksia sitten Rova Ryyle. Minä voin ihan lyhyesti vain todeta, että Mandersin täytyy yrittää tätä, mutta en tiedä saako hän sen läpi. Minä olin alusta lähtien epäilevä, että neuvosto tällaisessa suhteellisen teknisessä asiakirjassa olisi valmis ottamaan poliittisia vaatimuksia mukaan ja meidän täytyy katsoa, mitä toisessa käsittelyssä saadaan aikaan. Uh, Mrs. McClarkin. McClarkin. Thank you. Um, I would just like... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa meille kaikille tämän asetuksen tarkoituksena oli helpottaa uusien kuitujen saati, ma, ja yksinkertaistaa merkintöjä. Ja tätähän me yritämme tehdä, joten jos tämän asetuksen soveltamisalaa vielä laajennetaan, niin se menee kyllä intressien vastaiseksi. Ja sitä paitsi nyt tämä asetus täytyy saada nopeasti läpi, jotta voidaan auttaa tekstiilimarkkinoita ja merkintöjä. Meidän täytyy löytää hieman sopeutus varaa joidenkin asioiden kohdalta. Alkuperämerkintöjen ryhmänikin tuki, mutta meidän täytyy tehdä selväksi se, että tämä ei ole pakollinen, vaan vapaaehtoinen järjestelmä. Ja kun tarkastellaan uudelleen tarkastelun lauseketta, jossa on mukana monet poliittisista pointeistamme, ne, tämä oli varsin yksityiskohtainen ja siinä oli monia liiallisiakin vaatimuksia, joten meidän täytyy todella keskittää tarmamme tiettyihin kohtiin. Minun mielestäni tässä pitäisi e, keskittyä ennen kaikkea allergeenisiin e, tuotteisiin ja siihen tehtyihin poikkeuksiin. Tämä tuo lisäarvoa kuluttajille. E, räätälöidyt tuotteet, no Parlamentti on tämän tarkistuksen hyväksynyt ja meidän täytyy varmistaa se, että pienyrityksiä ja pieniä ompelimoja tässä tuetaan, mutta tällä hetkellä olemme niin kaukana neuvoston kannasta, että tässä salissa täytyy kyllä löytää hieman uutta näkemystä ottaa komission pointtejakin mukaan niin, että me todella saamme jotain aikaiseksi tässä kuluttajille ja yrityksille nyt. Minun mielestäni meidän täytyy olla nyt tietoisia siitä, miksi me todella tarvitsemme tätä asetusta nyt. I think that you, both you and Mrs. Ruler. Sekä sinä että Ryyle ihan heijastelitte sitä, mitä minäkin sanoin. Minä olin aikeissa sanoa, että tällä lainsäädännöllä on tiettyjä tavoitteita. Tarkoitushan on parantaa tekstiilien valmistussektorin toimintaa. Ja me voimme käyttää sitä poliittisesti sitten saavuttaaksemme muitakin tavoitteita. Missä määrin se on valiokunnan päätettävissä. Mitä sitten tulee alkuperämerkintöön, se on tällainen ö, kauppaan liittyvä asiakokonaisuus. Ja vaikka me haluaisimmekin sen, ja vaikka me toki haluamme ehkä sisällyttää sen tähän ehdotukseen, ehkäpä varjoesittelijöiden täytyy pohtia, mitkä ovat poliittiset tavoitteet ja millä muilla keinoilla sitä voidaan, niitä voidaan saavuttaa. Ehkä voisimme pyytää eh, komissiolta ehkäpä eh, erillistä julkilausulmaa, kuten jo tämän eh, tarkistusklausulin osalta on jo pyydetty. Komissio on hyväksynyt jo tiettyjä takarajoja, joiden, joihin mennessä se näitä lisälausuntoja tai asiakirjoja laatii. Olisiko nyt muita valiokunnan jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Varjoesittelijöiltä jo kuultiin puheenvuorot. No, nyt annan komission edustajalle, jotta hän voi kertoa siitä, miten hänen näkemyksensä mukaan asia menee eteenpäin. Uh, thank you, Chair. So, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensimmäiseksi toistaa komission viimeisimmän kannan Euroopan parlamentin esittämiin tarkistuksiin. Ja näin ollen ne tarkistukset, jotka meidän mielestämme ovat tärkeimpiä, ovat niitä, jotka liittyvät tarkistukseen 19. Sitten kielestä riippumattomien symbolien käyttö, velvoite merkitä lelut, jotka on tehty tekstiilimateriaaleista. No näiden osalta meidän pitäisi vielä hieman keskustella sanamuodosta, mutta nämä ovat sellaisia tarkistuksia, jotka komissio voi joko täysin tai ainakin periaatteellisesti hyväksyä. Tämä tarkoittaa sitä, että siis nämä sopivat meille. Tietysti olemme tietoisia siitä, että eritoten tarkistus, joka liittyy liittyy maahan ja äh, tarkistus, jotka li, joka liittyy eläinperäisiin materiaaleihin, eläinperäisiin materiaaleihin. No, nämä ovat ristiriitaisia tarkistuksia neuvoston mielestä. Komissio on näitä tarkistuksia kuitenkin tukenut. Me olemme avoinna ja valmiina tekemään kaikkemme, jotta voimme auttaa yhteisymmärryksen saavuttamisessa Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä tämän asetuksen suhteen, koska meille tämä kolmen direktiivin korvaaminen asetuksella on sellainen operaatio, jossa kansalliset hallinnot, yritykset ja kuluttajat, kaikki voittavat jotakin. Kiitos. Good. Well, thank you very much, Mr. Giroux. Kiitoksia kovasti komission edustajalle. Me jo totesimme, että Unkarilta puheenjohtajavaltiona tullaan kuulemaan kantoja myöhemmin. Manders, haluatteko nyt esittää loppupuheenvuoron tai onko teillä mitään sanottavaa aikataulusta ennen kuin lopetamme? Thank you. Kiitoksia. No, minulla on aikataulu, mutta tehän jo mainitsitte sen puheenjohtajan, joten minun ei tarvitse sitä toistaa, se on ihan selvä asia. Minulla on se tässä edessäni, mutta ei minun tarvitse sitä nyt toistaa. Haluan tehdä työtä niiden linjojen mukaisesti, joista juuri keskustelimme, ja olen aivan varma, että maaliskuun loppuun mennessä löydämme ratkaisun, silloinhan me äänestämme. Joskus on hankalaa. Tässä tapauksessa tangoon tarvitaan kolme. Ja toivottavasti me kaikki voimme mennä tanssikurssille niin, että onnistumme tässä tanssissa. Thank you very much indeed. And... Kiitoksia todellakin hyödynnä nyt mahdollisuutta ennen seuraavaa esityslistan kohtaa mainitakseni, kun herra Manderson täällä me olimme ö, uutislehden kannessa, jossa sanottiin, että meillä on nyt yhteisesti standardit matkapuhelinten latureita varten ja tämä työhän aloitettiin teidän toimestanne herra Manders ja halusin tämän nyt tuoda esille ja Äh, koska Rova Ryyle esittelijämme tästä aiheesta on täällä paikalla, ja mainitsen tämänkin, hän ei nyt kyllä minua kuuntele. Heidi. Uh, sama ongelma liittyy näihin tableteihin. Sama ongelma. No, tämä nyt meni hieman eri aiheeseen, mutta erittäin hyvän mietintönne jälkeen EUn julkishankintojen politiikasta, niin komissio on kertonut meille nyt, että torstaina komissio julkaisee vihreän kirjansa Euroopan unionin julkishankinta politiikasta ja kollegat varmaankin haluavat tämän heti käsinsä. Se julkaistaan siis torstaina ja näin voitte valmistella alku, ö, ensimmäisen vastauksen. tähän. Olen hyvin iloinen siitä, että komissio on nyt vastannut meidän pyyntöömme tarkastella uudelleen monia aspekteja, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Now with the standardization of, uh... Niin, näiden laturien standardoinnista sen verran, että jos me teemme yhteistyötä, niin voimme ehkä muuttaa maailmaa, koska silloin saamme globaalin standardin. So you're going to apply that to textile labeling as well then? No, tekstiilien merkintää voidaan tätä samaa soveltaa sitten. Hyvä. Siirrympäpä seuraavaksi myös hyvin tärkeään hankkeeseen ja tällä on myös maailmanlaajuisia vaikutuksia, koska monet asiat liittyvät maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja tässähän on tarkistettu ehdotus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntä ja markkinavalvonta. Ja esittelijämme Fim, Fim van de Kamp esittelee päivityksen ja Festival Manders Ryyle Eh, ja minä itse olemme tässä varjoesittelijöitä. Jaira herra Salvini ja muut eivät kyllä ole paikalla, mutta joka tapauksessa meillä on neljä varjoesittelijä paikalla, joten herra Van de Kamp ensimmäisenä tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Eh, meneer voorzitter, dank u zeer. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Toinen Maanders puhui äsken ja nyt on Wim van de Kamp kaikessa vaatimattomuudessaan. Marraskuusta, 3. marraskuuta 2010 me siitä lähtien olemme tehneet kovasti töitä. Silloin pidettiin ensimmäinen mielipiteiden vaihto ja 30. marraskuuta lähtien lähtien monet intressien edustajat ovat hakeutuneet puheilleni, teollisuuden edustajat ja haluankin IMKO-valiokunnan työntekijöitä kiittää tuesta, jota olen saanut tämän projektin puitteissa. Meillä on ollut paljon kokous, kokouksia ja helmikuussa tapahtuu useita vierailuja. Minä olen valmistellut eh, kysymyslistan tähän kokoukseen, jonka olen antanut varjoesittelijöille ja toivon, että saan lähiviikkoina vastauksia näihin kysymyksiin. Meillä on tämä kysymyslista koottu ja näihin kysymyksiin täytyy saada vastaukset pääkohdista. Ensin meidän tulisi minun mielestäni keskittyä neljään aiheeseen. Ensinnäkin siihen, mitä kuuluu tämän asetuksen toimialaan. Tässä on hieman epäselvyyttä pienten sähkökäyttöisten ajoneuvojen kohdalla. Eli kuuluvatko ne tämän piiriin vai eivät. Me emme halua tietenkään innovaatioita estää ja jarruttaa. Toinen kysymys on turvallisuutta koskeva. Tällä hetkellä ehdotetaan paljon turvatoimenpiteitä ja kysymys onkin nyt siitä, ovatko nämä toimenpiteet loppujen lopuksi kalliimpia kuin itse ajoneuvo. Eli tässä suhteessa meidän täytyy selkiyttää ajatuksiamme. Ja sitten on kysymys myöskin niin kutsutusta tempering asiasta, eli muutoksista. Ja meidän täytyy siihen löytää tasapainoinen ratkaisu ja sitten ympäristöseikat, kysymys, edistytäänkö tässä liian nopeasti. Jotkut haluavat nopeaa edistystä, teollisuus voi usein täyttää niitä nopeammin kuin tähän asti. Ja sitten on vielä muut asiat, joissa on kysymys tiedottamisesta, tiedosta sen suhteen, miten laitteita korjataan. Näitä tietoja ei tule pelkästään rekisteröidyille kauppiaille antaa, vaan myöskin maallikkokorjaajille. Ja tässä on tällä hetkellä käynnissä mielipiteiden vaihto asetuksista. Kiitos. Uh, thank you very much. Um... Kiitoksia. Hei Rova Westfalen. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan Van de Kampia kiittää luottamuksellisesta yhteistyöstä. Tämähän on hyvin tekninen aihe ja näin siirrynkin heti tähän melko suureen kysymykseen, joka minulla on kysymyslistaan. Tässä ollaan työn alussa ja meidän täytyy vielä selvittää näitä asioita Periaatteellisesti haluaisin muutaman asian tässä tuoda esille. Ensinnäkin sen, että meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta moottoripyöräilijät saavat mahdollisimman turvallisia ajoneuvoja, koska me tiedämme, että Euroopan vertailussa onnettomuusuhrit ja ovat juuri moottoripyöräilijöiden kohdalla kaikkein kaikkein alteimmassa asemassa joutua onnettomuuteen ja luvut ovat korkeita. Ja meidän täytyykin ryhtyä toimenpiteisiin, jotta korkeimmat mahdolliset turva, turvastandardit saadaan. Sitten muutama kysymys, jotka tämän prosessin kuluessa, sehän nyt kestää vielä oman aikansa, mutta näihin kysymyksiin tulee saada vastauksia. Ensinnäkin haluaisin viitata siihen, että kun minä puhun ABS-järjestelmistä, niin ne ovat näitä äh, äh, järjestelmiä, jotka estävät äh, jarrujen lukkiutumisen ja tässä käännetään se asia usein eri tavalla. Ja kysymys on siitä, onko mahdollista tehdä L1-kategorian ajoneuvot, siis mopedit tai L2, eli kolmi pyöräiset mopedit saada näihin ABS-järjestelmä mukaan. Toinen kysymys liittyy siihen, mitä vaikeuksia liittyy piensarjatuottajille syntyä, jos tässä kategoriassa näitä muutoksia tehtäisiin. Minusta tämä olisi tärkeää tietää. Kolmas kysymys, johon haluaisin vastauksen, on se, voivaanko yhdistettyjä jarrusysteemiä ja CBS, voivatko ne tarjota saman eh, turvatason kuin ABS-järjestelmät? Ja viidentenä kysymyksenä eh, minulla on se, että jos ABS tarjoaa korkeamman turvallisuuden kuin CBS, niin eikö meidän silloin pitäisi asetuksessa selkeästi eh, ilmaista tämä ja ja tehdä ABS sitovaksi järjestelmäksi. Ja nämä ovat periaatekysymyksiä, jotka täytyy selvittää. Olen varma, että prosessin kuluessa tämä, nämä asiat saadaan, saadaan selvitetyksi. Ja jätän nyt tämän tähän ja kiitän jo yhteistyötä työstä etukäteen. Uh, thank you very much. Kiitokset Rova Vestalen siitä, että toitte esille avainkysymykset tämän ehdotuksen osalta Rova Ryyle. Ei, vaan herra Manders ensin. Vaiko? Eh, dank voorzitter. Eh, ik wil ook eh, Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja kiittää. Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tämän kysymyksen työstämiseen – Tiedän, että esittelijä on oikein työtelijäs ja hyvä, joten me kyllä varmasti pääsemme viemään tätä asiaa eteenpäin. Mitä tulee näiden ajoneuvojen lupamenettelyihin, ne ovat erittäin mutkikkaita ja siksi me tukisimme sitä, että tätä menettelyä koko järjestelmää selkeytettäisiin ryhmien puolesta voin todeta, että näitä ympäristömittauksia tulisi harmonisoida niin, että voimme varmistaa sen, että ympäristöä ei vahingoiteta. Kaikkein tärkeintä on tietenkin moottoriajoneuvojen turvallisuus. Usein onnettomuuksia tapahtuu. Itse olin tässä jokin aika sitten onnettomuuden uhri koska auton kuljettaja ei nähnyt minua. Näin usein tapahtuu. Kuljettaja katsoo pikemminkin muita autoja kuin pienempiä moottoriajoneuvoja, mopoja tai polkupyöriä. Nehän ovat paljon pienempiä kuin autot, ovat siis vaarassa Tämä on myös asia, joka liittyy kaupunki, kaupunkien turvallisuuteen yleensäkin. Komissiohan tällä hetkellä pohtii turvallisuusjärjestelmiä, GPS-navigaatiojärjestelmän käyttöä. Toivottavasti tästä saadaan ratkaisu piakkoin. Niin ikään me tuemme automaattisia ajoneuvojen valojärjestelmiä. Mitä turvallisempia ajoneuvot ovat, sen turvallisempaa on ihmisten niitä käyttää. Tietysti tuottajan, valmistajan ää, roolikin on tärkeä. Täytyy helpottaa uusien ajoneuvojen lupamenettelyitä ja olen Van kanssa – Olemme Van de Kampin kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy kirvoittaa uusia innovaatioita. Olisi hyvä, jos saataisiin uusia malleja läpi niin, että Euroopan unioni voi olla kilpailukykyisempi muun maailman kanssa. Tämähän on tietysti myös tarkoituksemme. Ja varmasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa menestyksekkäästi. Täytyy myös pohtia turvallisuuskysymyksiä nimenomaan ajoneuvojen kuljettajien näkökulmasta. Haluan kiittää teitä kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Minä en ole mikään innokas moottoripyöräilijä. Pienenä istuin moottoripyörän päällä ja kuulun sukupolveen, joka silloin Euroopassa äh, ist, tapahtui eh, moottoripyörän eh, sivuvaunussa ennen kuin ostettiin autoperheeseen. Ja minulla on vähän muunlaiset muistot tässä kysymyksessä, mutta kiitän tästä eh, näistä hyvistä kysymyksistä esittelijää, koska ne menevät itse asiaan. Menen tässä tässä ensin näihin kustannuksiin. Totta kai kustannukset täytyy huomioida, mutta on myös ulkoisia kustannuksia, kuten ympäristötaakka, ilmastotaakka ja resurssien puute, öljyn puute, ne, ne ovat kustannuksia, mitkä pitää ottaa myöskin huomioon, kun puhutaan kustannuksista. Ja sitten scope, tämä mitä skoopilla on tekemistä ympäristön kanssa, koska monilla alueilla tässä ala reini mainitaan, olen itse Stuttgartista, siellä on paljon pyöräilyyn, eh, pyöräjää otettu käyttöön, joissa on nyt tuki eli näitä e-bikes, niitä ei ole komissio ottanut kokonaan pois tästä ja tässä on nyt ongelma, koska tästä meidän täytyy varmasti vielä puhua, mikä, mitä tästä sääntelystä poistetaan, jätetään pois ja nämä sähköiset muot, polkupyörät, joissa on moottoreita, kun äh, jotka eivät ollenkaan lähde käyntiin, jos ei polje, niin että nä, ja niillä on myöskin nopeusrajoitus, niin minusta näitä ei voi samaistaa moottoripyöriin tai mopedeihin, ja niitä pitää varmasti käyttää, e, käyt, kohdella eri tavalla, jotta varmistetaan innovaatiot ja autetaan e, ikääntyneitä henkilöitä siirtymään tällaisiin polkupyöriin, koska monet ostavat näitä muuten, tai miettivät ostavatko niitä, siitä. Ja sen suhteen en komission esitykseen ole tyytyväinen, vaan haluan siihen muutosta. Sitten ympäristötaakat. jos teollisuus itse jo sanoo, että on mahdollista paljon nopeammin saada muutoksia aikaan ja että voisimme kunnianhimoisemmin edistyä ja kehitystä on jo tapahtunut teknisesti, niin eihän tässä ole mieltä jarruttaa. Silloin politiikan täytyy olla edelläkävijä ja tätä Euro 6 meidän pitää aikaisemmin miettiä, kuin komissio ehdottaa. Euroopan tulee näyttää esimerkkiä eh, kehittyville maille, jotta niissä var, eh, päästään myöskin parempiin, ympäristöllisesti edullisempiin moottoripyöriin. Me olimme Intiassa hiljattain ja näimme, miten paljon siellä käytetään moottoripyöriä ja miten se pilaa ympäristöä, eli olisi parempi, jos me tässä edistyisimme teknologialla, jos teollisuus itse sanoo, että se on, se on mahdollista, niin silloin politiikan täytyy tämä toimeenpanna. Sitten turvatoimista olen sitä mieltä, että meidän täytyy perusteellisesti jutella tästä kustannuksista. Sanon sen, että kun tämä jo mainittiin, että jos tiettyä suoritusta ei tehdä ähm, pakolliseksi, vaan se on lisävaruste, niin silloin ne ovat paljon kalliimpia kuin jos ne äh, olisivat standardivarusteita. Eli tässä täytyy katsoa, missä ABS tehdään pakolliseksi, koska ne kustannukset täytyy kattaa. Sitten viimeinen asia, minä tuen esittelijän kohtaa neljä ja neljä. On tärkeää, että myös korjauspuolesta pidämme huolta ja tieto siirtyy. Tässä minun asiani. Kysymyksenne ovat, ovat oikein hyviä ja ne ovat todellakin yhteistyökelpoisia. Uh, Kiitoksia kovasti. Ehkäpä minäkin voin sanoa muutaman sanan. Olen nyt sonnustautunut varjoesittelijän hattuuni. Esittelijät hän tässä puuttuvat aika monenkin asiaan. Ensinnäkin haluan kiittää Van de Kampia siitä, että hän on hyvin metodologista lähestymistapaa noudattanut ja keskustellut myös asiantuntijoiden kanssa, koska mehän, meidän täytyy toisaalta puhua lainsäätäjien päätöksistä ja toisaalta teknisten asiantuntijoiden näkemyksistä yhdistää ne ja katsoa myös, mikä on komission kanta asiaan. Ensinnäkin mielestäni on tärkeää, se, että emme ajattele, että moottoripyörät ovat sama asia kuin autot. Tämä on hyvin laaja kirjoinen asetus ja jotkut sen piirteet menevät niinkin pitkälle yksityiskohtiin kuin ö, ty- polkupyörien ja moottoripolkupyörien polkimiin. On useita ö, kaupunkeja, joita roh rohkaistaan ostamaan uudenlaisia skotterin tyyppisiä ajoneuvoja paikasta toiseen kulkemiseksi. Niitä pidetään myös ympäristöllisesti hyvinä. Kysymys kuitenkin kuuluu, että minkälaisia, että ovatko tähän suunnitteluun liittyvät kustannukset, painavatko ne enemmän kuin kustannukset? Lienee, val, vallinee konsensus siitä, että mit, mitä hienompi ja sofistikoidumpi moottoriajoneuvo, moottoripyörä, niin ABS-järjestelmä tulee olemaan pakollinen sellaisissa. Sitten vähemmän kehittyneissä moottoriajoneuvoissa se ei ole edes teknisesti järkevää, koska tällaiset ajokit kulkevat aika hitaasti. Mutta näihinkin asioihin täytyy kiinnittää huomiota. Sanoisin, että kustannuserot tulevat kyllä koitumaan merkittäviksi, vaikka tuotanto olisi laajamittaistakin. Ja laajempiakin kysymyksiä tähän asiaan kuuluu nimittäin te, jotka olette seuranneet jarrujen kehityskeskustelua, niin tiedätte, että monet kuljettajat onnettomuustilanteessa eivät riittävän kovaa paina poljinta aktivoidakseen tämän jarrulukkojärjestelmän, eivät luota elektroniseen järjestelmään, eivät luota siihen, että se hiljentäisi ajoneuvoa. Ja nyt meillä on sellainen järjestelmä, että kun poljinta, jarrupoljinta painetaan todella lujaa, niin se käynnistää tämän antilukkojärjestelmän, jarrujen lukkiutumattomuusjärjestelmän. Ja tämän ansiosta autot sutivat ihan eri tavalla vähemmän kuin vanhemmalla teknologialla varustetut. Ehkä asiantuntijoilta täytyy tietää, että kannat, missä määrin käyttäjiä tulisi totuttaa käyttämään näitä järjestelmiä. Meillä on myös sellaisia järjestelmiä, jotka vakauttavat ajokkia. Ne eivät välttämättä ole paitsi halvempi. siis ne saattavat olla paitsi halvempia myös tehokkaampia, joten täytyy kyllä kielikeskellä suuta kuunnella näitä teknisiä ö, asiantuntijoita. Sitten päästöistä. Monia tärkeitä kommentteja täällä on jo kuultukin, mutta muistakaamme, että jos ajoneuvoa peukaloidaan, niin siitä saattaa koitua merkittäviä seuraamuksia. Tiedämme, että on sellaisia henkilöitä, jotka haluavat peukaloida moottoripyöriään, muuttaa niitä, joten tähänkin tulisi lainsäädännössä kiinnittää huomiota. Ja tästä pääsenkin ihan loppuhuomiooni turvallisuudesta. Monet, erityisesti Westfaler, kiinnittivät huomiota moottoripyörien uhreihin. Täytyy muistaa, että moottoripyörää onnettomuudet eivät liity ainoastaan teknologiaan, vaan liittyvät myös ajajan taitoihin, kouluttamiseen, kykyihin. Nyt niitä on, näihin asioihin on puututtu uusien ajokorttien ansiosta. On myös erilaista muuta turvakalustoa, erilaisia kypäriä, etc. Mutta ennen kaikkea moottoripyörien turvallisuuteen vaikuttaa maanteiden suunnittelu, tien risteyksien näkyvyysongelmat ja erilaiset muut teillä vallitsevat olosuhteet, kun tiethän on tehty lähinnä autoilijoille, ei moottoripyöräilijöille. Eli tämä on moni monisyinen ongelma, koska puhumme tässä monenlaisista erilaisista ajoneuvoista, ja meidän ei pidä tuputtaa yhtä ja ainoa ratkaisua. Eli meidän täytyy saada aikaan tasapaino eri tekijöiden kesken. On kuitenkin muistettava, että on tiettyjä tavoitteita, joita emme voi saavuttaa, ellei me ota huomioon muita poliittisia asianhaaroja, muita lainsäädäntöjä. Haluaisiko joku kom- vielä kommentoida? Roiteva. Ja Matti Neuskin on paikalla, joten pyydän häntä kommentoimaan Roitevan jälkeen. Děkuji. Já jsem jenom chtěla požádat eh, všechny zpravodaje. Kiitoksia. Haluaisin pyytää kaikkia esittelijöitä, jotka käsittelevät tätä asiakirjaa, pohtimaan näitä teknisiä kontrollijärjestelmiä, koska tietääkseni, en ole varma, olenko nyt oikeassa, koska tämä ei ole minun heiniäni, mutta näyttäisi siltä, että teknisiä kontrolleja, autojen teknisiä, te, teknisiä kontrolleja ei ole harmonisoitu tai teknistä valvontaa. Minulla itselläni on ollut ongelmia, kun olen tuonut autoni omasta maastani tänne Brysseliin. Jos haluan, että autoni katsastetaan, niin minun täytyy viedä se takaisin kotimaahan. Eli vaikea on silloin, kun vie ajoneuvonsa ulkomaille. Niin, roitava. Uskon, että tästä aiheesta on tulossa komission ehdotus nimenomaan näistä ajoneuvojen katsastuksista. Tämä valiokuntahan tietysti on aika kiireinen ja voimme keskustella vain rajallisesta määrästä asioita. No nyt pyydän Matinoa käyttämään puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. No, Ihan lyhyesti vain haluaisin kommentoida. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijää heidän kommenteistaan. Esitykset ja puheenvuorot, joita olemme kuulleet tänä aamuna, kyllä hyvin ottavat huomioon kaikki ne tärkeimmät asiat, tärkeimmät seikat, jotka ovat meidänkin työtämme kirvoittaneet ja tulevat kirvoittamaan tulevina kuukausina – Haluaisin nyt esittää muutaman kommentin siitä, mitä täällä on kuultu. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa sen, että mitä turvallisuuskysymyksiin tulee, ja erityisesti, mutta ei ainoastaan, jarrukysymykset ja ASP-kysymykset, niiden osalta me olemme kyllä tehneet vaikutusarvion, olemme analysoineet kaikkea sitä tietoa, jota on saatavilla, Olemme analysoineet onnettomuustietoja kaikkialla Euroopassa, mutta tämä tieto on aika pirstaleista, joten sitä ei ole helppo analysoida. Mutta me olemme pyrkineet saamaan oikean tasapainon sen välillä, että toisaalta meillä on absoluuttinen tarve parantaa sektorin turvallisuutta ja toisaalta sen välillä, että meidän täytyy saada paras kustannushyöty kuluttajille. Pidämme kyllä tämän asian mielessämme. Erityisesti skootterit ja moottoripyörät kaupunkialueella tulevat vaikuttamaan siihen, että liikenne on sujuvaa ja ruuhkat vähenevät, mutta myös päästöt vähenevät erityisesti kaupunkialueilla joten tämä on sellainen elementti, joka on syytä ottaa huomioon. Toinen elementti, jonka olemme ottaneet huomioon, liittyy siihen, mitä mm, teknologisesti tiedämme. On totta, että ABS-jarrut ja jarrujen lukkimis, lukkitumattomuusjärjestelmät ovat hyvin pitkälle meneviä teknisiä ratkaisuja. On myös muita ratkaisuja, joilla saattaisi olla hyötyä vähemmin kustannuksin. Me uskomme, että tietyille tuotekategorioille nämä ratkaisut voisivat olla parhaita. Toinen seikka, johon haluaisin nopeasti puuttua, ovat ympäristökysymykset. Me olemme ottaneet ö, huomioon tämän kunnianhimoisen aikataulun, mutta meidän täytyy myös muistaa, että toisin kuin ö, muiden ajoneuvojen ö, parissa me puhumme nyt nimenomaan moottoripyörien päästöistä. Olemme puhuneet niistä jo jonkin tovin. Kehitystä on tapahtunut jatkuvasti sekä autot että traktorit ovat kyllä kehittyneet siis, mutta moottoripyörät vähemmän. Lainsäädäntö juontuu jo varhaisemmalta kaudelta autojen ja, traktoreiden, ö, autojen ja kuorma-autojen osalta, joten meidän täytyy pikkuhiljaa ottaa näitä vaatimuksia käyttöön myös moottoripyörien osalta. Ja sitten vielä yksi kommentti meidän puoleltamme. Te puheenjohtajia jo korostitte tätä asiaa, nimittäin sitä, että tähän asiaan tämä on monisyinen asia, ja kun me puhumme erilaisista, erilaisten kategorioiden ajoneuvoista, niin turvallisuuteen pitäisi kiinnittää huomiota muutenkin kuin teknisten vaatimusten osalta. Olemme myös puhuneet komission muiden osastojen kanssa sellaisista asioista kuin ajokortit, tie, verkostot. Tämä nimenomainen ehdotushan puuttuu vain tyyppihyväksyntäasioihin, mutta jos meidän täytyy parantaa yhdenmukaisuutta eri laki, lainsä, eri alojen kesken. Ja täällä puhuttiin jo näistä katsastuksista. Kuten sanoitte, niin tässä kohtaa me emme halua puuttua katsastusasioihin, mutta jos puhutaan vaikka onboard-diagnostiikasta, niin nehän ovat omiaan myötävaikuttamaan siihen, että ajoneuvo teknisesti parantaa ty- prosesseja, jotka liittyvät muun muassa tyyppihyväksyntäkysymyksiin. Halusin tässä vakuuttaa teidät siitä, että me todella haluamme ma- saada aikaan mahdollisimman paljon yhdenmukaisuutta niiden muiden toimien kanssa, joita tällä hetkellä valmistellaan tai on valmisteltu muissa komission osastoissa. Uh, thank you very much, Mr. Martino, and also... Kiitokset teille tässä ja kiitos, että autoitte meitä näiden katsastukseen liittyvien kohtien selvittämisessä. Herra van der Kamp, haluatteko te vielä loppusanaset sanoa tästä ja kenties hieman puhua aikataulusta ja eri vierailuhankkeista, joita olette valiokunnan jäsenille järjestäneet? Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitän kovasti kollegoja, äh, varjoesittelijöitä näistä ehdotuksista. Työasiakirja, joka 28. Äh, helmikuuta käsitellään, niin sitten ne rikastuttavat varmasti sitä ja toivon, että tämä sitten on ajoissa valmis. Sitten vielä muutama huomio. Ensinnäkin turvallisuusasiasta. Sehän on tärkeä asia. Siinä on kysymys teknisistä toimenpiteistä, joilla parannetaan turvallisuutta, mutta samanaikaisesti myös moottoriajoneuvon kuljettajan toiminta on ratkaisevaa yhtä tärkeää kuin tekniikka. 8. helmikuuta tiistai-iltapäivällä järjestetään työpaja moottoripyörien turvallisuudesta ja teknisistä toimista ja uskon, että varjoesittelijät voivat osallistua tähän, tähän työpajaan. Sitten jarrujärjestelmistä. Niistä on puhuttava varmasti. Se on hyvin monimutkainen aihe ja on tärkeää saavuttaa oikea tasapaino sosiaalidemokraattien kollega sanoi, että tätä täytyy tarkastella sen mukaan, mitkä mahdollisuudet sopivat pienille, millekin ajoneuvoille ja piensarjoille täytyy ehkä antaa poikkeuksia, eikä innovaatioita saa rajoittaa, vaan vaan täytyy parannuksia saada aikaan. Rouva Ryyle sanoi, että ulkoiset moottoripyörien kustannukset ovat tärkeät. Ja Alankomaissa tämä on ollut esillä ja on minua syytetään siellä aina ympäristösijaksi, kun olen moottoripyöräilijä, että minä en yhtään huolehtisi ympäristöstä. Eihän minulla ole autoa. Minusta tämä on ihan tasapainoista, koska ajan vain moottoripyörää. Ry- Ruva Ryyle sanoi, että hänellä että tämä harrastus pilaa ympäristön, se on kyllä totta, mutta toisaalta on mahdollisuus käyttää kaupungeissa sähköpolkupyöriä ja ehkä tämä rauhoittaa rouva Ryyleä, koska tällä sitten luodaan tasapainoa. Silloin kaupungeissa olisi vähemmän ruuhkia, kun käytetään sähköskoottereita ja sähköpolkupyöriä se on hieno mahdollisuus, jota ei vielä käytetä tarpeeksi, eli tätä, näitä käyttömahdollisuuksia edes tunneta vielä ja sitä täytyy edistää. Torstaina, ei vaan perjantaina me, ähm, jos sinne päivää äh, liian aikaisin menette, niin se on, silloin menette liian varhain. Siis Leilistattiin mennään perjantaina voitte tietysti mennä sinne aikaisemmin, mutta sitä en kyllä suosittele. Sitten rouva Roitema, minulla on mahdollisuus keskustella liikenneasiain valiokunnan edustajien kanssa. Koh on siellä vastuullinen ja kysymys on myöskin ähm, luvista. Nehän ovat hyvin kiistanalaisia, moottoripyörien kohdalla nämä tekniset tarkastukset. Me tarvitsemme tässä uuden lähestymistavan. Kysymys on tyyppihyväksynnästä ja turva toimenpiteistä. Tässä minun vastaukseni toisella kierroksella. Kiitos. Kiitoksia, herra van der Kamp. Haluaisin vielä valiokunnan jäsenille ja pöytäkirjaa varten vahvistaa, että työasiakirjanne tulee olemaan – keskustelumme pohjana. Senhän esitätte 28. helmikuuta näinhän. Sitten mietintöluonnos lähtee käännettäväksi 28.3. Sitä käsitellään 13.14. Neljättä ja kol- neljäs viidettä tarkistusten määräaika ja 15. kesäkuuta käsitellään IMKossa ja olen ymmärtänyt, että olette järjestänyt vihreän viikon loppupuolella vierailun useisiin moottoripyörätehtaisiin ja valiokunnan jäseniä on sinne kutsuttu. Ja tämä on järjestetty niin, että Unkarin puheenjohtajuuskauden valiokunnan valtuuskunnan jäsenet, jotka lähtevät Budapestiin, voivat käydä myös näillä vierailuilla. Meillä on myös ympäristö- ja liikennevaliokunnasta kollegoja ja lausunnot tässä. Ja liikennevaliokunnan lausunnossa varmasti ajoneuvojen testauksesta puhutaan, koska tämä kuuluu heidän toimivaltuuksiin. Se varmasti äh, muiden valiokuntien varjoistelijat äh, ja lausuntojenlaatijat ovat tervetulleita näille tehdasvierailuille. No niin, kiitoksia ja odotamme hinnolla yhteistyötä tulevaisuudessakin tämän asian osalta komission kanssa myös. Siirrymme esityslistallamme seuraavaan kohtaan Rova Gebhardin mietintöpalveludirektiivin palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Tässä on tehty paljon hyvää työtä. Tarkistuksia on ropissut roppakaupalla. Varjoesittelijät ovat keskustelleet kompromisseista. Annankin puheenvuoron Rova Gebhardille ja varjoesittelijöille myöhemmin. Haluaisin toivottaa Euroopan komissiosta Maria Martin Kratin paikalle. Hän vastaa palveludirektiivin täytäntöönpanosta nyt ja annan hänellekin mahdollisuuden se, a, sitten antaa oma panoksensa tälle keskustelulle. Rova Hanslik on paikalla, Lihikard, Kampfa, ei ole paikalla, en näe häntä täällä. Minä olen paikalla, Svensson ja Savini eivät ole paikalla. Joten meillä on paljon varjoesittelyitä, mutta ei kuitenkaan Äh, täyttä joukkoa paikalla tänään. Esittelijä Rova Gebhardt ensin. Kerra, herra puheenjohtaja, äh, hyvät kollegat. Palveludirektiivin toimeenpano on osoittanut, kuten kollegat, äh, ovat, kollegat ovat inspiroituneet tekemään työtä sen tiimoilta ja tämä on hieno asia. 80 tarkistusta on, on hieno asia näin tekniseen asiaan ja me parlamenttina jatkossakin olemme hyvin kiinnostuneita ja siitä olen iloinen. Kiitän varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä, sillä meillä on tietysti ollut muutama hyvin erilainen käsitys asiasta poliittisista linjoista johtuen, mutta viime aikoina olemme monilla aloilla onnistuneet laatimaan kompromissiesityksiä, jotka ovat tärkeitä. Yksi asia on ollut, aloitan näillä kolmella kompromissilla. ensimmäinen koskee äm, y, yh, yksittä, yhtenäisiä äm, asiointipisteitä ja siinä meillä ei ollut erimielisyyksiä sisällöllisesti, mutta uusia muotoiluja esitettiin useita ja niitä on nyt äh, yhdistelty ja uskon, että olemme löytäneet hyvän ähm, muotoilun tälle, jossa myös muutama aihe EPPltä ja liberaaleilta on otettu mukaan, joissa jotka koskevat myös tulevaa työtä tärkeällä tavalla, nimittäin sitä, mitä yhtenäiset asiointipisteet, mitä, mitä tietoa niistä tulisi antaa eteenpäin, jota, jota direktiivissä ei ole ole kirjattu, mutta heillä on oikeus antaa enemmän tietoa kuin mitä, mitä direk, eh, palveludirektiivissä itsessään lukee. Ja tässä on ennen kaikkea kysymys siitä, että työoikeuteen liittyvää tiedotusta annetaan, rahoituksellista tietoa, eh, alves, alv, alverosta, arvonlisäverosta, eikä voi lähteä siitä, että palvelujen tuottajat tuntevat jäsenmaan oikeusjärjestelmän ja tietysti on äh, hyödyksi, jos tätä tiedotusta annetaan ja tässä on nyt parannuksia, on, on otettava parannuksia mukaan yhtenäisten asiointipisteiden työskentelystä. Eräissä jäsenmaissa on todettu, että siellä on parantamisen varaa ja me todellakin vaadimme sitä, että nämä asiointipisteet eivät ole vain mitään internettiportaaleja, vaan että niissä Täytyy olla ihmisiä, jotka antavat tiedotusta, eivät vain tiedotusta, vaan jotka todellakin auttavat kaikkien muodollisuuksien hoidossa. Ja tämä on hyvin tärkeää, jotta nämä asiointipisteet toimivat hyvin. Ja sitten tässä yhteydessä on, on käytetty kieli myöskin tärkeää. Ja tässä meillä oli vähän kiistaa, mitä kieliä tulisi tarjota. Tietysti olisi kaikki, jos kaikki 23 kieltä annettaisiin, mutta sitä ei voitu, koska se veisi, olisi liikaa hallintojärjestelmille jäsenmaissa, mutta täytyy käyttää kieliä, jotka yleensä ymmärretään ja et jos nimittäin eksoottisempaa esimerkiksi suomea ja suomi ja kreikka eivät ole yleisesti osattuja kieliä, mutta englanti ja ranska kylläkin. Palvelun tuottajahan tuotanto, tuottaminen tapahtuu rajo, läheisillä alueilla ja tästä syystä suosittelemme jäsenvaltioita ottamaan käyttöön jäsen, naapurimaiden kielen, esimerkiksi Äh, kielissä Ranskaa ja äh, Frankfurt under Oderissa Puolaa, koska sitä varmasti äh, tarvitaan siellä ja tämä suositus meillä on tässä kompromississa mukana. Kompromississa 11. Sitten kohdassa 12 on kysymys yhtenäisistä asiointipisteistä. Me olemme todenneet, että ja monet, jotka ovat näissä paikoissa töissä, niin ovat myös todenneet, että kyselyjä on tullut vielä vähän. No tämä on hyvin uusi väline. Sen täytyy ensin tulla tunnetuksi, mutta on paljon palveluntuottajia, jotka eivät tiedä, että näitä asiointipisteitä on järjestetty ja Euroopan komission tulisi järjestää tiedotuskampanja tämän suhteen, jotta palvelujen tuottajat tietäisivät, että heillä on mahdollisuus kääntyä tällaisten asiointipisteiden puoleen ja saada tarvittavat tiedot. Nämä ovat kaksi hyvin tärkeää asiaa, jotka minun mielestäni ovat tärkeimmät asiat tässä mietinnössä, että ne keinot, joita meillä annetaan ähm, palvelujen tuottajille, että, että niitä voidaan hyödylli, hyödyntää hyvin ja he saavat tietoa, ettei tehdä, etteivät he tee vääriä päätöksiä jäsenmaissa. E, tässä, tässä ei ole kaikkia sääntelyjä poistettu, vaan tässä on kysymys jäsenvaltioissa oikeuden yksinkertaistamisesta tällä alalla. Kolmas kompromissi oli kaikkein vaikein saavuttaa. Se näkyi näissä tarkistuksissakin, että tässä erimielisyysryhmien kesken oli kaikkein suurinta. Ja tässä oli eh, soveltamisalasta, jotta nähtäisiin, eh, onko määrittelyssä vaikeuksia. Tässäkin suhteessa meidän onnistui löytää järkevä, järkevä ää, ehm, sääntely ja olen kiitollinen herra Hanslikille ja, ja herra Lökkökaardille, jotka tekivät hyvää yhteistyötä. Ja tässä kaikki, kummatkin osapuolet ovat perääntyneet hieman, jotta saatiin tämä hyvä kompromissi. Ja Hanslikille totesinkin, että hänen viimeisin äh, Tämän tarkistusehdotuksenkin voin hyväksyä, koska tämä, tästä minulle on aina kerrottu, että monissa jäsenvaltioissa vai muutamassa jäsenvaltiossa on keskusteltu tästä, mikä on sosiaalisen palveluntuottajan määritelmä. Se on eniten tuottanut Ähm, vaikeuksia. Ja, mutta tämä määrittely, joka tässä nyt on, ähm, tai muotoilu, joka on saatu aikaiseksi, niin on, on huomioinut tämän. Ja tämä on varmasti myönteinen asia. Ja olenkin kiitollinen, että viime viikolla tämä, tämä saatiin vielä muotoiluksi, ja koska pelkäsin jo, ettei siinä onnistuttaisi, no on, sekään ei olisi haitanut, mutta parempi on, että tämä asia saatiin e, e, ja tämä riita pois päiväjärjestyksestä. Meillä on tässä paljon tarkistuksia, en käsittele niitä kaikkia, koska moniin e, pystyn yhtymään. Vain muutama on sellainen, joiden suhteen minun täytyy sanoa, että, että niitä en hyväksy ja, ja sen sanonkin tässä – Yksi on sellainen, jota en hyväksy, on Confanin ehdotus 13, koska hänen muutoksensa on minusta väärässä paikassa. Tässä ei ole kysymys kohdasta kaksi arviointivaiheesta, vaan hallintoyhteistyötä työhön liittyy hänen eh, tarkistuksensa paremminkin. Ja sitten toinen seikka, joka aiheuttaa minulle ongelmia, on, ähm, on tarkistus 22, eh, jonka herra Karas on esittänyt. Sitä en pysty hyväksymään. Mehän huomenna, jos nyt olen informoitu, niin koordinaattorien kokouksessa päätetään tutkimuksesta, tämän evaluaatiojärjestelmän, arviointijärjestelmän tutkimisesta ja minusta ei, ei olisi hyvä, että etukäteen jo tämä, tämä toimeenpanoarviointi olisi asia, joka on, on hieno asia, hyvä asia, koska Mehän emme parlamenttina sitä halunneet, mutta otimme sen direktiivin mukaan, koska jäsenvaltiot näin halusivat ja sanomme sitten okei. Okay, tässä oltiin eri linjoilla ja nyt katsomme sitä ihan tarkkaan ja, ja parlamentin mielipide ei vielä saanut. Sitten nämä korrelaatio taulukot pitää myöskin Ähm, keskustella jatkossa, enkä halua niitä tähän mietintöön, en siksi, että niitä vastustaisin, vaan minusta meillä on, meidän on välttämätöntä vielä tutkailla, onko se myönteistä vai ei. 23 Lökkikardin äh, esitystä en myöskään voi hyväksyä, koska se on äh, artiklan 20 kohtaan 2 te haluatte vaatimusta komissiolle. Me, minä muistutan, että Euroopan parlamentti vei läpi sen, että Euroopan komissio ei saa antaa suuntaviivoja ähm, palveludirektiivistä ja se on ristiriidassa tämän kanssa ja, ja tämmöinen käsikirja ei ole oikeudellisesti sitova ähm, ja näin ollen ei tässä sovi, että me pyydämme suuntaviivojen antamista komissiolta, koska me, me epäsimme tämän asian direktiivissä itsessään ja se, se, siinä toimittaisiin ristiriitaisesti eh, parlamentin tähänastiseen käytäntöön, jos siihen mentäisiin. Sitten 38 tarkistus, sitä en ymmärtänyt oikein. Ehkä sinä voit kertoa minulle tästä. Tässä on kysymys siitä, että minä kirjoitin, että so, työmarkkinaosapuolet ovat mukana näiden asiointipisteiden järjestämisessä ja sinä sanot, että tässä täytyy tähän lisätä myöskin elinkeinoelämän järjestöt. Minusta ne ovat osat työmarkkinaosapuolia, Työmarkkinaosapuolihan ovat työntekijä- ja työnantajajärjestöt ja näin ollen minusta ei tätä lisäystä tähän tarvitse ottaa mukaan, koska muuten meidän pitäisi kaikki luetella. Minä ajattelin, että eihän niitä kaikkia tarvitse luetella, kun me kirjoitamme työmarkkinaosapuolet ja tästä syystä en tätä hyväksy, mutta ehkä voit vetää tämän tarkistuksen pois, koska minusta se on turha. Tämä nyt vain selvennykseksi ja sitten katson vielä tässä eteenpäin. Sanon vain ne, joita, joiden suhteen minulla on ongelmia. Eli tässä on hyvin paljon tarkistuksia, jotka hyväksyn. Martin tässä on tarkistus en hyväksy. Se on 69 esitys. Idea on hyvä. Idea on hyvä. Ehkä voimme miettiä täysistuntoon jotain, mutta minusta tässä on ongelmallista se, että minä kannatan sähköistä identifiointia ja, ja, ja, ja todentamista, mutta minusta on ongelmallista, jos tässä kirjoit- tähän kirjoitetaan, että yrittäjien täytyy käyttää omia välineitään tähän, tähän todentamiseen. En tiedä, miten tämmöinen toimeenpantaisiin, jos identifioinnissa ja, ja näissä luvissa, kun he kääntyvät asiointipisteen puoleen ja joutuisivat sitten omilla välineillään nämä hoitamaan, niin mistä asiointipisteiden tulee tietää, että, että tässä ei tapahdu väärinkäytöstä jonkun taholta ja näin ollen minulla on tässä vähän varauksia. Minä huomasin tämän vähän liian myöhään, muuten olisin viime viikolla, kun tapasimme tämän ottanut puheeksi. Minä jos eh, tämän otat nyt pois, niin me voisimme ehkä täysistuntoon valmistaa uuden muotoilun, jotta eh, ettei synny ongelmaa siitä, ettei sitä ole mukana. Muuten minun täytyy äänestää tai olla tätä vastaan. Tarkistus 70. Sen hyväksyn ensimmäiseltä osalta. Ja olisi hyvä, jos tässä, Martin, tämä toinen osa, loppuosa poistettaisiin, eli lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin käytöstä. Tässä me olemme palveludirektiivissä tämä varta vasten ottaneet lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin pois ja minä en halua tässä väärää poliittista keskustelua käynnistettävän. Jos IMI-järjestelmään tähän otettaisiin tähän eurooppalaiseen tiedotusjärjestelmään tämä lähetettyjä työntekijöitä koskeva asia, niin, niin Eh, minusta se olisi ongelmallinen seikka. Eh, hyväksyn tarkistuksen kymmenen eh, ilman tätä lisäystä. Minä näen tämän, tämän ongelmallisena liittyen siihen, mitä parlamentti on päättänyt palveludirektiivistä, koska lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi otettiin siitä pois. Ja luullakseni tässä olikin nyt sitten kaikki, mitä minä halusin sanoa. Pari tarkistusta on Möltseriltä, hän ei ole nyt paikalla, joten en, en, en puhu niistä enempää. Minä en hyväksy niitä, koska siinä suhteellistettaisiin kokonaan tätä palveludirektiiviä. Sitähän me emme halua, vaan me haluamme myönteistä politiikkaa saada aikaan kansalaisille ja saada yhteiset markkinat unionissa aikaiseksi ja siitä pitää pitää kiinni, eikä tässä mitään kansallisempaa ehdottaa. Se ei vastaa sitä, mitä minä pidän oikeana. Kiitos huomiostanne. Uskoakseni. Niin, kaikki muut asiat minä hyväksyn. E, kaikki muut saavat kannatukseni. Vain nämä kohdat toin tässä esille, jotka ovat ongelmallisia, jotta me näistä vielä voimme keskustella. Uh, well, thank you very much indeed. Kiitoksia tästä, Rova Gebhard. Aivan kuten sanoitte, on erittäin hyvä asia, että tähän on kiinnitetty niin paljon huomiota ja se osoittaa, miten tärkeää on tehdä näitä täytäntöönpanojen mietintöjä meidänkin kaltaisessamme valiokunnassa. On hyvä se, että me valiokuntana osoitamme, että on äärimmäisen tärkeää nähdä, että kun olemme muotoilleet lainsäädäntöä, niin nähdään, että se myös pannaan täytäntöön hyvin. Varjoesittelijät Hanslik Lökekaat ja itsekin vastaan näihin kysymyksiin, joita esititte minulle. Ja sitten valiokunnan muut jäsenet, Roailer, haluaako joku muu vielä puhujalistalle? No niin, hyvä. Aloitetaanpa sitten Rova Hanslikista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin kiittää kiittää lämpimästi niin Eveliniä kuin kaikkia varjoesittelijöitäkin hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette ollut avoin ja halukas tarkastelemaan kompromisseja. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tämä direktiivi on yksi kaikista tärkeimmistä lainsäädännöllisistä teksteistä ja tämä on äärimmäisen tärkeä eurooppalaisille palveluntarjoajille. Tämän vuoksi olen hyvin iloinen nähdessäni, että tämä on pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Itävalta, Itävalta ja Luxemburg ovat kuitenkin kaksi poikkeusta, jotka poliittisista syistä eivät ole tätä direktiiviä vielä panneet täytänteen, mutta 20, kaikki jäsenvaltiot ovat merkittävästi edistyneet täytäntöönpanon osalta ja tämän osoittaa sen, mitä sanoin alussa. Tämä direktiivi on äärimmäisen tärkeä meille ja yrityksillemme niin, että ne voivat asianmukaisesti toimia eurooppalaisilla markkinoilla. Minulle nämä kaikki Evelinin ehdottamat sopi, äh, kompromissit sopivat. Itse asiassa me kävimme kiistaa hieman artiklasta 18. Ensin vaikutti siltä, että emme löytäisi tässä yhteistä maaperää, mutta nyt haluaisin kiittää Evelinia siitä, että hän suhtautui avoimesti ehdotuksiimme ja halusi tarkastella asioita artiklan 18 osalta eri näkökulmasta Toivotan tätä kompromissia, jonka minä Karlin kanssa kehittelen. Kiitoksia siis paljon, että hyväksyitte kompromissit. Ja meidän poliittinen ryhmämme varmaankin tukee näitä. Mitä tulee näihin muihin kompromisseihin, niin sanon, että minä ja ryhmämme, ryhmäni olemme aivan yhtä mieltä keskitetyistä asiointipisteistä. ne täytyisi olla tässä tämän palveludirektiivin peruselementti niin, niiden toiminta yksittäisissä jäsenvaltioissa on tärkeää. nämä keskitetyt asiointipisteet voisivat kyllä toimia vieläkin paremmin. Tiedotuskampanjat, asioiden edistämiskampanjat ovat äärimmäisen tärkeitä jäsenvaltioissa, koska olen keskustellut Puolassa yrittäjien kanssa ja tiedän, että heidän keskuudessaan ei ole vielä tarpeeksi tietoa ja mon, paljon puuttuvaa tietoa voi saada keskitetyistä asiointipisteistä. Ihmiset, jotka haluavat aloittaa oman yrityksen, jotka haluavat menestyä myös toisessa jäsenvaltiossa, voivat löytää tarvittavan tiedon keskitetyistä asiointipisteistä. Ja olen yhtä mieltä siitä, että niin Euroopan komission kuin jäsenvaltioidenkin täytyisi aloittaa tiedotuskampanjoita. On äärimmäisen tärkeää, että ihmiset ja palvelujen tarjoajat ovat tietoisia eri vaihtoehdoista. Sitten kielistä rajat ylittävän yhteistyön kannalta on erittäin tärkeää, että keskitetyissä pisteissä voisi käyttää myös naapurivaltion kieltä, ei pelkkää oman maan kieltä. Toivottavasti voitte äänestyksessä tukea kompromissejamme, jotka, joita olemme työstäneet. Ja voisin vielä kerran kiittää Evelinia ja muita varjoesittelijöitä oikein hyvästä yhteistyöstä. Toivon, että tämä mietintö tulee antamaan oman panoksensa sille, että palveludirektiivi toimii ja täytäntöön pannaan vielä paremmin, koska se on äärimmäisen tärkeä direktiivi. Se on meidän pikkuvauvamme, koska IMKO-valiokuntahan sitä on työstänyt. Kiitokset yhteistyöstä ja kiitokset sinulle vielä kerran Evelin. Kiitokset tästä hyvin myönteisestä vastauksestanne ja sitten herra Lehekard. Muutama selvennys teiltäkin. Uh, well, first... Ensinnäkin kiitän erinomaisesta yhteistyöstä sekä esittelijä että varjoesittelijöitä. On paikallaan syy kiittää teitä hyvästä luonnoksesta ja aivan kuten itsekin sanoitte – Tämä on ollut erinomainen kokemus meille. Neuvotteluja on viety eteenpäin hyvin ja oli suorastaan yllättävää, että me saimme näinkin kiistanalaisesta ja poliittisesta aiheesta yhteisymmärryksen aikaan. No, käännytäänpä nyt kommentteihinne, jotka liittyvät tarkistuksiin. Ensinnäkin tarkistus 31, siihen kai viittasitte. Minä ehdottaisin, tässä sanoisin, että voin elää sen kanssa, että poistamme lauseen, joka liittyy siihen, että komissio antaisi suuntaviivoja – ja niin edespäin. Tämähän vissiin aiheutti teille ongelmia, jos kuulin, ymmärsin oikein mitä sanoitte. Minä voin kyllä kestää tämän mä ratkaisun, että olemme ilman tätä tekstin osaa. Jos tämä nyt sitten muodostaa hyvän kompromissin, niin tämmöisen ehdotuksen tekisin. Sitten tarkistukseen 69. No siitä. <clears throat> Sanoitte, että ehkäpä kannattaisi vielä vähän rukata tätä sanamuotoa. No ehkä voitaisiin ehdottaa tai ajatella, että pyytäisimme komissiota tekemään arvion mahdollisuuksista. Tämä ehkä olisi omiaan ratkaisemaan ongelman, eikö vaikka? Um, that could be... Tämä voisi olla hyvä tapa edetä. Sitten numero 70 siihenkin muistaakseni viittasitte. Korostaisin sitä, että viimeisen lauseen ensimmäinen osa on ehkä hiukan tekninen – Ensimmäisessä osassahan sanotaan, että IMItä voitaisiin käyttää muitakin tarkoituksia varten. Sen haluaisin pitää. Mutta tämä viimeinen osa, jossa puhumme erityisesti yhdestä direktiivistä, minun mielestäni tämä voitaisiin poistaa. Se olisi hyvä kompromissi, minun mielestäni. <clears throat> niin tässä oli kaikki tarkistuksista. Ei nyt tässä poraudu yksityiskohtiin eri ehdotusten osalta. Sanon vain, että muut ryhmät tukevat kyllä kaikkia kompromisseja ja myös suurta osaa tarkistuksista ja suosituksista. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitokset teille, herra Lökkikaart. Ihan muutama seikka minulta itseltäni sitten. Ensinnäkin vastauksena tarkistukseni 38. Esitin tämän tarkistuksen, koska tiedän käytännön näkökulmasta katsottuna sen, että jo nyt on monia alueellisen tason yritysjärjestöjä, eritoten kauppakamareita, jotka ovat jo mukana tiedottamisessa yrityksille. Tiedot, antavat tiedotusta siis palveludirektiivistä ja jossain tapauksessa alue, alueellisella tasolla ne ovat osittain mukana myös yhten, yhtenäisten asiointipisteiden toteuttamisessa, mutta en usko, että tämä nyt on mikään äärimmäisen tärkeä kohta tässä, mutta pitäisi vain panna merkille, että eri yrit, Järjestöissä on jo paljon toimintaa. Olen yhtä mieltä siitä, että kaikkien taloudellisten toimijoiden täytyy olla mukana, eritoten sellaisissa maissa, joissa on ö, niin näitä tahojen täytyy olla mukana. Olin Itävallassa itse käymässä ja siellä nämä järjestöt ovat vahvasti mukana kysymysten hoitamisessa. No, ei me ole itseäänkään tämä tarkistus niin valtavasti, valtavaa vaikutusta tehnyt, joten ei sitä ehkä pakko ole tähän jättää. Jos tarkastelemme meidän Lökkärin kysymystä, niin me tiedämme, että komissio tällä hetkellä tarkastelee uudelleen sähköisen allekirjoituksen direktiivin niin, että olisi yhteinen ää, aktorisointimalli, jota voitaisiin sitten käyttää myös tässä palvelujen tarjonnassa. Tämä voisi olla parempi malli, koska joskus voi olla vaikea saada sähköisten allekirjoitusten vastavuorosta tunnustamista, kun sille ei vielä ole mitään foorumia. Ja tätähän me nyt etsimme. Tämä pitäisi olla sovellus yhteisille sähköisen allekirjoituksen foorumille. Ja tällä tavalla ihmisiä rohkaistaisiin käyttämään tätä. Herra Lokekart on aivan oikeassa sanoessa, että tämä ei ole pelkästään palveludirektiivikysymys. Tätä on myös kohta käytetty myös esimerkiksi tutkintojen tunnistamisen vastavuoroisessa järjestelmässä. Tämä on kuitenkin valtaisan tärkeä mekanismi käytettäväksi palveludirektiivissä. Suurin osa teistä tietää, että teidät on kutsuttu torstaina konferenssiin, jonka komission jäsen pitää, ja siinä keskustellaan sisämarkkinoiden tieto, tiedotusjärjestelmästä palveludirektiivin kontekstissa. Ja tämä mekanismi on todella tähdellinen, niin se tarvitsee tukea. Olen laajalti yhtä mieltä siitä, että ää, tässä jäsenvaltiot tarvitsevat myös poliittista tukea niin, että ne asettavat resursseja näiden välineiden taakse niin, että niitä voidaan soveltaa asianmukaisesti ja johdonmukaisesti. Tämä täytyy hyvin selväksi tehdä tässä sitten kysymys vastavuoroisesta tunnustamisesta ja vertaisarvioinnista. No ei ole epäilystäkään siitä, että tämä on mukana tai sen uudelleen tarkastelu on mukana ja sen soveltaminen muihin sisämarkkinadirektiivin aspekteihin. Tämä on sisämarkkinasäädöksessä mukana. Jossain vaiheessa meidän täytyy tätä tarkastella sitten, onko, se, onko nyt oikea hetki vai onko liian aikaista. No, valiokunnan täytyy tästä päättää. Mutta uskon, että saamme loppujen lopuksi tuloksena oikein hyvän mietinnön ja kiitän siitä, että joitakin tarkistuksiamme on hyväksytty. Näilläkin saadaan paljon lisäarvoa ja kokemusta tähän mietintöön. Rouva Weiler ja Rouva Styler, te asutte täällä nyt aivan, istutte täällä aivan vierekkäinkin, mutta ensin Rouva Weiler. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos herra puheenjohtaja. Minä haluan rajoittua vain yhteen seikkaan ja on hyvä, että juuri nyt pääsin puhumaan, kun te mainitsitte sen. Minua nimittäin ihmetytti se ja olen alusta lähtien ähm, ollut mukana keskustelussa. Silloin kun direktiivi hyväksyttiin, niin vaadimme äh, laajaa tiedotuskampanjaa komissiolta ja jäsenvaltioilta tästä, ja nyt vaadimme sitä jälleen. Mitäs nyt viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut? Minä totean, että tietysti ryhmät, jotka ovat erityisen kiinnostuneita ja joita asia koskee, kuten eh, käsityöläiskamarit ja, ja kauppakamarit eh, ja teollisuuskamarit järjestävät suuria kampanjoita, mutta lehdistölle siitä ei kerrota. Ja minä totean myös, että hallitus ei ole mitään, hallitukset eivät ole mitään kampanjoita näin poliittisesti tärkeästä aiheesta järjestäneet, kun ajattelen, mitä kaksi-kolme vuotta sitten Saksassa ja Ranskassa tässä, tämän asian tiimoilta tapahtui, niin ähm, minusta olisi hyvin mielekästä, jos järjestettäisiin yleinen kampanja tämän sisämarkkinoiden vaikutuksesta ja ongelmista ja niin poispäin. Ja komission oikeastaan pitäisi itse omasta aloitteestaan tämä, tämä tehdä, koska eh, eikä jättää vain jäsenvaltioille. Puolassa julkisuudessa on tapahtunut paljon, mutta Saksassa tiedän, tiedän että järjestöt itse kouluttavat omaa väkeään ja se on hyvä, mutta minusta se ei riitä. I think you are... Olette harmillisen oikeassa siitä, että jäsenvaltiot eivät ole edistäneet tätä asiaa riittävästi. Eilen omalle hallitukselle niin sanoin saman. Styler, kiitoksia puheenjohtaja. kiitoksia Evelinille hyvästä työstä. Kiitän myös edellisiä puhujia kommenteistaan. Ne. Siihen liittyen, mitä Barbara sanoi, Minua kiinnostaa erityisesti, tässä sanon näin, minusta on hienoa se, että kun me hyväksymme lakeja, niin me myös tarkastelemme jälkikäteen sitä, miten sitä täytäntöön pannaan. Meidän täytyy pohtia, miksi tämä direktiivi toimii jossain, mutta toisaalta jossain ei. Ja, <clears throat> ja täytyy pohtia myös sitä, miten yksittäinen palvelupiste on omiaan parantamaan asioita. Silloin kun direktiivi hyväksyttiin, niin kukaan ei olisi osannut vielä ennakoida tulevaa globaalia riis, kriisiä. Kuitenkin nyt tämä aloite nimenomaan tulee olemaan yksi taloudellisen elpymisen vetureista. Monissa jäsenvaltioissa tehdään tällä hetkellä suuria budjettileikkauksia. Tuleekohan tämä vaikuttamaan yhtenäisiin yhteyspisteisiin, niiden lukumäärään? Pitäisi kehottaa jäsenvaltioita käyttämään resursseja, koska nimenomaan nämä yhtenäiset kontaktipisteet ovat omiaan parantamaan yritysten asemaa ja parantamaan työ, työllisyyttä. Niin, torstaina olisi hyvä, jos me torstain kokousta silmällä pitäen olisi hyvä, jos me saisimme jonkinlaista palautetta siitä, miten tämä sisämarkkinajärjestelmä toimii. Evelin jo mainitsi sen, että täytyy pohtia, miten se toimii. On tärkeää, että me valiokuntana saamme palautetta siitä, mitä tapahtuu. Koska jos me todellakin haluamme olla vakavissamme ja puhumme e-sähköisestä allekirjoituksesta ja muusta, niin kyllä me tarvitsemme digitaalisen infrastruktuurin. Jos meillä ei ole tällaista infrastruktuuria, niin miten me saamme nämä sähköiset allekirjoitukset toimimaan? Kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä asioita ja siksi on tärkeää, että me keskustelemme näistä asioista valiokunnassa, viemme asiaa eteenpäin ja annamme palveluille sen prioriteettiaseman, jonka ne ansaitsevat. On erittäin hyvä, että me käymme tätä keskustelua tässä valiokunnassa, koska nyt pitää pitää huoli siitä, että palvelut toimivat ja luovat työpaikkoja. Kiitoksia kovasti, Styler. Niin, torstain konferenssissa varmasti saatte vastauksia äh, sisämarkkinoiden toimintakysymyksiinne. Sitten vielä muutama loppukommentti. Martin Pratt. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja ja hyvin lyhykäisesti tässä vaiheessa. Kaikista tärkeintä meidän puoleltamme on varmaankin kiittää Euroopan parlamenttia loistavasta työstä ja korostaa sitten, miten hyödyllisiä tämän tyyppiset mietinnöt ovat. Menneisyydessä usein hyvin hankalien neuvottelujen kautta neuvosto ja parlamentti ovat jotenkin unohtaneet sitten, mitä direktiivien käytännön elämässä tapahtui. Tätä ei enää voi sallia. Eurooppa-hankkeen uskottavuus kärsii suunnattomasti, jos ei tiedetä, miten jäsenvaltiot ovat panneet direktiivit sitten 3-4-5 vuotta myöhemmin täytäntöön kentällä. Ja eri toten, kun ajatellaan näinkin tärkeää lainsäädäntökokonaisuutta kuin palveludirektiivi on. Tässä mielessä jotkut näistä ehdotuksista, jotkut, äh, joku, osa siitä painostuksesta, jota Rova mietinnön kautta tuotte esille. Se on erittäin hyödyllistä jäsenvaltioiden kannaltakin. Tässä on puhuttu yhteisistä asian, asiointipisteistä. Vain jäsenvaltion toiminnalla saadaan näistä yhteistä asiointipisteistä kansallisia sähköisen palvelun pisteitä niin, että yrittäjät, itsenäiset ammatinharjoittajat voivat saada tietoa ja byrokratia saadaan vähennettyä ja on myös tärkeää saada tietoa rajat ylittävästä käytöstä näille. Täytyy tehdä työtä sen eteen, että sähköiset allekirjoitukset ja sähköinen tunnistaminen tunnustetaan silloin, kun sitä tarvitaan. Tämä on myös tärkeä asia. Yhteiset asiointipisteet monissa menettelyissään tukeutuvat sähköiseen tunnistautumiseen, sähköisiin allekirjoituksiin. Ja tämän vuoksi jäsenvaltiossa tehtävä työ näiden osalta on erittäin tärkeä. Sitten viestintäkysymystä, tiedotusta korostettiin. Ja kaikki se paine, mitä jäsenvaltioiden suuntaan voidaan tässä saada aikaiseksi, niin on erittäin tervetullutta. Komissio jatkaa asian suhteen työn tekemistä, niin kuin se on tehnyt tähänkin asti, kaikilla virallisilla kielillä tiedotuslehtisiä julkaistaan video, tiedotusta myös yhteisistä asiointipisteistä, mutta kaikista tärkeintä käyttäjien kannalta tiedotuksen osalta on se, että tiedotuksen täytyy tapahtua kansallisella paikallisella, alueellisella tasolla. Me voimme antaa oman tukemme, mutta me emme voi korvata jäsenvaltioiden toimintaa. No, Monissa jäsenvaltioissa budjettitilanne on hankala, tämä on riskistä, ei pidä unohtaa, mutta meidän täytyy harjoittaa edelleen painetta yhtenäisten asiointipisteiden suhteen, muuten niitä ei käytetä. Sitten toinen asia, jonka osalta myös olette luoneet paineita ja olemme tyytyväisiä siihen, ja tämä liittyy hallinnolliseen yhteistyöhön. Minkä vuoksi tämä on tärkeää? No siksi jälleen kerran, että jos me emme tue ponnisteluja virkamiesten kouluttamiseen alueellisella ja paikallisella tasolla, niin tämä, nämä yhteistyön välineet äh, hallinnollisessa yhteistyössä jäset, äh, jäsenvaltioiden välillä, niitä ei käytetä. Ja tällä tavalla ei voida parantaa palveluiden laatua ja turvallisuutta. Tämän vuoksi on erittäin hyvä, että mietintöluonnoksessanne parlamentissa on nämä asiat myös esillä. No, tässä vaiheessa komissio voi vain kiittää parlamenttia hyvästä, myönteisestä, rakentavasta työstä ja toivottavasti edelleen harjoitatte tätä painostusta, koska homma ei ole vielä hoidettu loppuun asti. Good, well thank you very much indeed. Um, uh, I think it... Niin, Evelin, haluaisitko sinä vielä käyttää puheenvuoron ihan loppuun ennen huomista äänestystä. Kiitos. Pari huomiota vielä. Ensinnäkin minusta on tärkeää, että me Euroopan parlamenttina otamme työmme vakavasti, todella vakavasti. Juuri palveludirektiivissä olemme erityisessä velvollisuudessa, koska me silloin eh, heitimme ihan ympäri komission ehdotuksen tässä asiassa ja me haluamme, että se toimii ja, et, ja ministerineuvostohan hyväksyi sen lopussa ja se oli erityinen asia silloin ja siksi me haluamme nyt seurata tarkkaan, mitä jäsenvaltiot tekevät tästä direktiivistä ja se on meidän velvoitteemme, velvollisuutemme. Kiitän kaikkia kaikkia puheenvuoroista ja Lökkikardin kanssa vielä katson näitä, näitä tarkistusehdotuksia, jotta löydetään ratkaisu huomiseen mennessä niihin. Ja Barbaraa kiitän tuosta kehotuksesta vahvistaa tiedottamista asiasta, koska se on oleellinen seikka tässä asiassa. Jäsenvaltiot eivät ole halunneet kunnollista tiedotuskampanjaa käynnistää ja ehkä tähän liittyy yksi ongelma. Se täytyy EPPlle sanoa, joka silloin ei tätä ideaani pitänyt hyvänä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että näiden yhtenäisten asia, asiointipisteiden koordinaatio tapahtuisi Euroopan tasolla. Liberaalit ja EPP vastustivat kynsin hampain tätä ehdotusta ja ja siitä sitten luovuttiin, mutta kaikki näkevät, että se, se olikin aika hyvä idea ja on vahinko, etten, että eh, silloin en vienyt tahtoani läpi tässä kysymyksessä, mutta silloin oli muita asioita, joita pidin tärkeämpinä ja annoin periksi. Katrin, miksi eh, ei ole perustettu eh, näitä näitä asioimispisteitä. Siitä täytyy kysyä jäsenvaltioilta ja me Euroopan parlamenttina olemme todellakin vastuullisia kaikkein tiukimmin kysymään, mikä tässä mättää. Ja tämä on saanut, saanut myös eniten tarkistuksia tämä kohta, koska se on palveludirektiivin ydintä koskeva asia. Siinä vastataan äh, siihen, että tämä kohdemaaperiaate voitti direktiivissä, että, ja kun tämä, tätä, tämä tunnustetaan, niin yrittäjien täytyy saada tieto siitä, mitä heidän täytyy noudattaa, jotta tätä kaikki voivat hyvin käyttää, ja se on hyvin tärkeää Äh, se oli tämä artikla 16 muutos, että saataisiin nämä hyvät, järkevät äh, asioimispisteet ja saataisiin tasapaino tähän kysymykseen. Malkon olen vienyt jo ajan yli, mutta kun on palveludirektiivistä puhe, niin en pysty millään lopettamaan. Well, I think we share your enthusiasm for it, so I'm not... Uh, Jaamme kyllä teidän innostuneisuutenne ja on oikein hyvä, jos me voimme myös lähestyä jäsenvaltioita. Olen iloinen ähm, siitä, että Martin Pratt on komission puolelta sitä mieltä, että meidän ponnistuksemme äh, on omiaan vahvistamaan tätä koko hanketta. Ja aivan kuten Stalerkin sanoi, niin näinä aikoina, joina talouden kasvu on heikkoa, niin kaikki mahdollisuudet parantaa kasvua on käytettävä hyväksi. Varmasti voimme tehdä yhteistyötä tämän asian suhteen vielä enemmän. Nyt annan kollegalle mahdollisuuden käyttää pu- tulla puheenjohtajaksi. Anna siis puheenjohtajan nujan hänelle. Hänen johdollaan käsittelemme ainakin kaksi seuraavaa aihetta. Tarkistettuna. Grazie Malcolm. Kiitoksia Malcolm. Nyt aloittaisin tämän seuraavan osion käsittelemällä vihreä kirja, joka koskee rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä. Nythän viime aikoina me olemme joutuneet tekemään viime hetken muutoksia esityslistaan, joten valitettavasti tämä rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmä asiat eivät ole saatavilla kaikilla kielillä. Niitä järjestellään ää, ähm, niitä vielä hankitaan, ne tulevat lounaan aikana meidän käyttömme, joten annan nyt esittelijä saa puheenvuoron. Rouva puheenjohtaja, Tervetuloa siihen puheenjohtajaksi, hyvät kollegat. Kuten täällä on jo sanottu, me käsittelemme nyt ää, äh, lausuntoa IMKO-valiokunnassa. Tämä on ää, ähm, rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä. Ja tässä on talousasioiden valiokunta vastuuvaliokuntana. Olen yrittänyt muutamia tarkistuksia, joita meidän lausunnossamme on, niin niin jo, jo talousasioiden valiokunnassa tuoda esille, jotta olisin molemmilta puolilta aktiivinen meidän kantojemme läpiviemisessä. Meillä on siis kysymyksessä lausunnon antaminen ja, ja sen lausunnon pääviesti on minun mielestäni se, että rahoituskriisi on osoittanut, paljastanut valtavia heikkouksia luottolaitoksissa eikä tätä hallinto- ja ohjausjärjestelmää ole noudatettu. Ja luottolaitoksissa eh, hallintoneuvostot ja yritysten johdot joutuvat, eh, joutuvat suurempaan vastuuseen. Me tarvitsemme enemmän riskitietoisuutta ja osakkaiden täytyy myöskin, eh, osakkaiden vastuuta täytyy vahvistaa. Tarvitaan toimiva hallinto- ja ohjausjärjestelmä ja siihen valvontamekanismit. Minä kannatan käytännönläheisiä, mutta oikeudellisesti sitovia säädöksiä ja lausunnossa eräät teistä ovat jo omilla kielillänne ja to, eräillä se on englanniksi vielä käsissä, niin siinä tämä ehdotus koskee käsittelee kuut, seitsemää kohtaa. Ensinnäkin säätelyn ö, ähm, suhteellisuutta, että huomioidaan rahoituslaitoksen laatu. Kysymys, onko yksityisasiakas pankista vaiko, vaiko äh, sijoituslaitoksesta kysymys ja sen äh, äh, toimintamallista ja toiminta-alasta. Ja sitten sama pätee myöskin siihen, että onko järkevää, että konsernin johtokunta ottaa myöskin hallintoneuvostopaikkoja tytäryhtiöissä haltuunsa ja, ja, ja, ja näitä koordinoidaan. Sitten toiseksi hallintoneuvostoilla on ratkaiseva äh, asema, ettei se vain lyhyen tähtäimen hoida sijoittajien ja sijoitusryhmien etuja, vaan että se meidän etujemme mukaisesti hoitaisi luottolaitoksen kokonaisetua ensisijassa. Ja sitten kolmanneksi me tarvitsemme vahvoja toimenpiteitä EU-tasolla, jotta jotta eturistiriitoja vältetään. Mitä tämä nyt sitten merkitsee? Eli tehtävät, jotka eivät sovi yhteen, esimerkiksi investointineuvonta ja yritysjohto tai varojen hallinta omissa varoissa, ne, ne täytyy erottaa toisistaan. Ja sitten molemminpuolisien sijoitusten, ähm, äh, investoijien ja, ja luottolaitosten ähm, etu, edut tulee tässä myöskin säädellä. Ja tässä on kaiken kaikkiaan kysymys Euroopan laajuisista selkeistä säädöksistä. Sitten neljäs kohta käsittelee sitä, että hallintoneuvostot ja johtokunnat joutuvat kantamaan vastuuta hallinto- ja ohjausjärjestelmien toimeenpanosta, eikä siis pelkästään yritysjohto. Ja sitten viides riskinhallinta on, on avainaloja hallinto- ja ohjausjärjestelmissä. Nämä toimijat eivät usein ole ymmärtäneet riskien luonnetta ja riskien hallintaa pitää vahvistaa ja ehdotamme, että hallintoneuvostoihin eh, tulisi riskikomiteoita, board risk committees. Ja sitten kuudes kohta, institutionaaliset investoivat kuuluvat vuoropuheluun eh, luottolaitosten kanssa, jotta taataan heidänkin kiinnostuksensa hallinto- ja ohjausjärjestelmiin ja ja vahvistetaan heidän mukanaolo tässä luottolaitoksen edun nimissä. Investoijat joutuvat investoijien tulee sitoutua parhaiden käytäntöiden sääntöihin. Ja sitten viimeinen kohtani niin on viitata CAT3, jossa me olemme lyöneet lukkoon palkkiopolitiikan ja viitanneet siihen, että investointirahastoissa näitä bonussääntöjä, kun niitä käytetään, niin myöskin hallintoja järjestelmissä täytyy viitata Euroopan tasolta tähän politiikkaan. Tässä olisivat nämä seitsemän lausunnon aihetta mitä, mikä on sitten aikataulumme? Se olisi se, että nyt tänään saamme kaikilla kielillä tämän, tämän ähm, lausunnon. Keskustelemme tänään siitä 28. helmikuuta sitten äänestetään äh, ja äh, olen iloinen teidän kommenteistanne ja panoksistanne. Kiitoksia kovasti, edustaja Kaaras. Nyt annan puheenvuoron Varjo esittelijöille ensinnäkin Vailerille. Kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitos herra Karas. Sain saksalaisen käännöksen kymmenen minuuttia sitten aihe, piiri ei kuitenkaan ole niin monimutkainen, että minä kyllä tässä ymmärsin englantilaisestakin versiosta, mitä te ehdotatte ja haluatte. Ja tuon, mitä tuossa esitti, telitte suullisesti, niin sen suhteen olen sataprosenttisesti teidän kannallanne, mutta tuo mitä te sanoitte, niin minusta se ei nykyllä näy näissä teidän ehdotuksissanne, koska ne ovat hyvin epämääräisiä. Te te olette samaa mieltä, te korostatte ja vaaditte ja alleviivaatte ja tuo mitä tuossa äsken sanoitte, että haluatte sitovia äh, säädöksiä ja käytännönläheisiä äh, säädöksiä, niin minusta niitä ei tässä kirjallisessa äh, paperissa kyllä näy. Mutta jos nyt haluatte jotain sitovaa saada aikaan, niin ehkä me sitten pystymme tarkistuksilla tätä tilannetta parantamaan. Periaatteellinen ongelma tulee olemaan se, että eräissä kohdissa olemme jo liian myöhässä talousasioin valiokunnassa on oma pääoma säännöistä jo päätökset tehdyt. Saksassa on jo lakeja olemassa. Meillä on myöskin hallintoneuvostoihin saatu lakeja aikaan. Iso-Britanniassa on bonuksista säädöksiä saatu ja me puhumme nyt vihreästä kirjasta, eli tässä ollaan kaksi vuotta liian myöhässä ja vihreästä kirjasta vielä, jossa huomioidaan luottolaitokset, mutta ei muita yrityksiä. Siitä tulee tämä äh, paperi vasta tänä vuonna, eli se on liian myöhäistä. Periaatteellisesti olen sitä mieltä, että meidän täytyy korostaa sitä, että menneisyydessä on vääriä kannustimia annettu ei pelkästään suuryritysten huipuille, vaan myös keskijohdolle. Olen lukenut kannanotosta, että järjestöt ovat sitä mieltä, että että kannustimet tulisi jättää vain huipputasolle. Me tiedämme, että bonuksia on maksettu laajassa mitassa, ainakin Saksassa ja Itävallassa, ja se pitää huomioida. Sitten sisällöstä puuttuu kuluttajien tarpeet. Komission paperissa se puuttuu yhtä lailla kuin teidän paperissa. Meidän valiokuntamme tulisi se, se mainita, koska tämä koskee erityisesti tämä, tämä rahoitusalan tilanne kuluttajia ja negatiivisesti. Tässä olivat siis minun pääkohtani. Kaikki on hyvä, kannatan niitä, mutta talousasioiden valiokunnan ehdotusta sen suhteen pitää tämä tarkemmin. Se non ci sono altri relatori. Kiitoksia. Jos ei ole muita varjoesittelijöitä läsnä, niin Aloitamme keskustelun, yleisen keskustelun. Seuraava puhe, puhuja saa puheenvuoron. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että käsiteltävä Otmar Karasin laatima lausunto on hyvä pohja työllemme ja olen yhtä mieltä Barbara Weilerin kanssa siitä, että sitä voitaisiin vahvistaa monien kohtien osalta, mutta olen iloinen tämän lausunnon suunnasta ja sen sävystä ja uskon, että jaamme tässä pohja-ajatukset. Minä tulen esittämään tarkistuksia, ne varmaan liittyvät neljään seikkaan. Ensin yleinen huomio. Tämä johdanto on ihan hyvä tässä, mutta meidän pitäisi tuoda esille myös se, että rahoituslaitoksilla on myös oma vaikutuksensa. Komission tuo tämän esille vero, veronmaksajiin, koska veronmaksajien täytyy maksaa niistä. Ja tämä on hyvin laaja yhteiskunnallinen kunnallinen asia siis, mistä tässä puhutaan. Toiseksikin en näe tässä mitään ulkoisten tilintarkastajien roolista. Tämä on mainittu komission vihreässä kirjassa. On äärimmäisen tärkeää, että nämä ulkoiset tilintarkastajat ovat riippumattomia. Tätä pitäisi myös IMKON, IMKON korostaa. Kolmanneksi, mielestäni täällä ei mainita työn työntekijöitä, koska heidät täytyy myös ottaa huomioon ja heidän jonkinlainen viittaus heidän roolinsa päätöksentekoprosessissa. Ja sitten neljänneksi vahvasti tuen sitä, mitä Barbara Weiler sanoi monuksista. Muitakin aloitteita on asian osalta. Tämä pääoma vaatimusdirektiivi kolmonen, se on tässä, mutta No, tämähän on vahvasti yhdistyneen kuningaskunnan linjojen mukainen. Tiettyihin toiminnon ryhdytty, mutta valtiovarainministeri sanoi, että hän ei halunnut mennä liian pitkälle, koska sitten kerättäisiin aivan liikaa rahaa. Ja tämä on ehkä syy siihen, että ei tartuta nyt näihin kannustinpankkioihin. Ja tämä johtaa kuitenkin suureen yhteiskunnalliseen liikehdintään. Köyhyys kasvaa, mutta samalla sitten bonukset myös kasvavat. Ja tämä on asia, johon täytyy tarttua. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Stylerille. Thank you, madam. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle. Olisin yhtä mieltä muiden kanssa. Tämä on hyvä pohja aloittaa keskustelu ja kiitän Karasia esittelijää hyvästä työstä. Kun katsotaan, mitä hän täällä korostaa, Jotkut näistä kysymyksistä liittyvät nimenomaan rahoitusinstituutioihin. Ne tarvitsevat parempaa yritysten omaa ohjausta. Mutta monet rahoitusorganisaatiot jo ennen rahoituskriisiä olivat jo allekirjoittaneet tämän yhteiskuntavastuukysymyksen, ottivat sen vakavasti, mutta kysymys kuuluu, miksi ne epäonnistuivat niin pahasti Mehän olemme tehneet paljon työtä parlamentissa yritysten yhteiskuntavastuukysymysten osalta, ja Karas viittaakin rakenteellisiin ja kulttuurisiin eroihin jäsenvaltioiden välillä, ja kohdassa kolme puhutaan myös osakkeen omistajista ja muista sidosryhmistä. Kyse, kysymys siis kuuluu, että kenen etuja yritys ajaa ylipäänsä osakkeen osakkeen omistajien etuja vaikka ylipäänsä muidenkin eh, sidosryhmien eh, etuja. Eli meidän täytyy puhua siitä, että kenen etuja yritys todellakin ajaa. Ja kun puhutaan pitkällä tähtäyksellä eh, asioista, niin varmasti mm, epäonnistumisen syynä oli osittain se, että katsottiin liian lyhyellä tähtäyksellä vain omaa etua ja bonuksia. Ja on olemassa kiintoisa artikkeli siitä, kuinka asiat ovat muuttumassa ja siitä, kuinka pankit ovat nyt omaksumassa pitkän tähtäyksen suunnitelmia palkkojen osalta ja sen osalta, miten osakkeita tarjotaan työntekijöille. Eli meidän täytyy ajatella pidemmällä tähtäyksellä eikä lyhyellä, mutta nämä ovat kulttuurisia asioita, joita täytyy muuttaa. Ne liittyvät hyvin läheisesti koko rahoitusjärjestelmään. Aivan kuten esittelijä on todennut, me yritysten täytyy ajatella kaukokatsaisemmin ja pyrkiä pääsemään eroon niistä riskeistä, joita ö, toiminnassa on. Kun ajatellaan niitä ö, yrityksiä, joiden kanssa minä olemme tekemissämme, ö, Skotlannissa on eräs yritys, jossa työntekijät äänestivät sen puolesta, että pankki ryhtyi yhteistyöhön toisen suuren firman kanssa, mutta tulos oli se, että tältä suuremmaltakin firmalta loppuivat rahat ja hallituksen tuli puuttua asiaan. Joten täytyy muistaa, että jos me emme, pankkien tekemiset ovat niin punoutuneet keskenään, että jos me emme olisimme tätä ABS pelastaneet, niin koko systeemi olisi luhistunut. Siksi on erittäin tärkeää, että korostamme entistä enemmän yritysten yhteiskunnallista vastuuta, siihen liittyviä kysymyksiä. Tilanne tällä hetkellä on se, että kriisi on johtunut lyhytnäköisestä toiminnasta. Sitten seuraavassa kohdassa puhutaan kansainvälisestä parhaiden käytänteiden ö, lautakunnasta. Haluaisin enemmän tietoa tästä. Onko tämä lautakunta jokin sellainen, jonka, jo, jonka osakkeen omistajat ovat jo hyväksyneet vai onko se vain kunnianhimoinen hanke? Ja sitten kohta viisi mitä Karas on mieltä sukupuolitasa-arvosta lautakuntien jäsenten kesken? Monissa lautakunnissa on aika vähän naisia. Monissa maissa keskustellaan siitä, että tasa-arvon tulisi olla oikeudellinen velvoite. Haluaisin tietää, mitä kollegat ovat tästä nimenomaisesta kysymyksestä mieltä. No, nyt olenkin jo puhunut ihan riittävästi. Kiitos. Kiitoksia. Nyt meillä on pieni aikatauluongelma, koska me olemme noin puoli tuntia aikataulusta myöhässä. Meillä on vielä toinen, tai kaksi eh, mietintöä, joista täytyy keskustella, joten täytyy vähän nopeuttaa tahtia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Foxille. Uh, thank you, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aivan kuten kollegat tietänevätkin, olen Ekon valiokunnan esittelijä tämän mietinnön osalta. Tulin tänne kuuntelemaan kollegojen kommentteja ja kiitän herra Karasia lämpimästi tästä lausunnosta ja kiitän myös muita kollegoja heidän panoksensa. Panoksestansa herra de Jong toi tärkeän asian esille sanoessaan, että me täällä suojelemme veronmaksajia. Jos tavallinen yritys menee konkurssiin, niin ö, työntekijät menettävät ö, työpaikkansa loppujen lopuksi veronmaksajat eivät kärsi tässä, mutta rahoituslaitokset ovat erityistapauksia ja on äärimmäisen tärkeää että EU ja jäsenvaltio kiinnittävät erityistä huomiota siihen, miten niitä hallinnoidaan, koska kun nämä rahoituslaitokset romahtavat, niin veromaksajat maksavat sen. Aikoina, jolloin tällaista tapahtuu, niin veromaksajat kyllä kiinnittävät huomiota pankkiirien bonuksiin, bonuksiin – ja miettivät, että minkä vuoksi veronmaksajien rahat virtaavat pankkeihin ja samalla he saavat bonuksia. Joten jos me haluamme äänestäjien luottamuksen, niin meidän täytyy kiinnittää erityishuomiota tähän asiaan. Me käytämme veronmaksajien varoja erityiselle äh, elinkeinoelämän alalle. Äh, äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa monet alat ovat menneet alamäkeen, mutta jos, meidän, jos veromaksajille täytyy perustella se, minne verorahoja käytetään, meidän täytyy todella kiinnittää huomiota tähän asiaan. Kiitoksia. Grazie mille, onorevole Fox. Kiitoksia, edustaja Fox. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Edustaja eh, Erkkenille DG Marttista. Uh, thank you very much for your very... Kiitoksia kovasti ansiokkaista lausunnoistanne. Täällä todettiin, että nyt on jo liian myöhäistä, koska monet jäsenvaltiot ovat jo täytäntöönpaneneet monia toimia. No täytyy ymmärtää. Syö sitä mikrofonia, kiitos. Action will uh, imply... Jotkut toimet uh, edellyttävät tietysti radikaaleja, uh, aikaa vieviä operaatioita, ja siksi meidän tulisi uh, käsitellä syvällisemmin juuri niitä lautakuntiin liittyviä kysymyksiä, joita jo määrititte hyvinkin kiintoisella tavalla. Ja mitä tulee näiden lautakuntien kompositioihin, kokoonpanoihin, niin täällä puhuttiin jo sukupuolten tasa-arvokysymyksistä. Ja siitä, missä määrin lautakuntien täytyy valvoa riskejä. Vihreässä kirjassa tulemme puhumaan myös osakkaiden vastuista ja osakkaiden osasta. Meidän täytyy löytää kannustimia, joiden myötä myös osakkaat ajattelevat pidempi näköisesti. Eli Tällä hetkellä laadimme ehdotusta. En usko, että kommenttinne tulevat liian myöhään. Kyllä ne voidaan vielä ottaa huomioon. Ja toivomme, että saamme vielä kesäkuuhun mennessä laadittua jotain hyödyllistä. Kiitoksia komissiolle tästä puheenvuorosta. Nyt antaisin puheenvuoron Karas. Kiitos rouva puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Kiitos näistä konkreettisista ja täydentävistä ehdotuksista ja tuesta. Pidän kiinni siitä, että tämän pitää, tämä pitää sitovammin muotoilla ja toiseksi meidän täytyy kohdassa kaksi kuluttajat ottaa myös mukaan. Kolmas on se, että kysymys. Minä en nimittäin halua tässä, äh, tässä lausunnossa, me emme tarvitse mitään uutta analyysiä. Analyysi on näistä kriisin syistä on jo valiokunnissa ja kaikissa komiteoissa ja raporteissa ja mietinnöissä jo kuvattu. On mie vähän mielekästä nyt kertoa, mikä ja mikä asia on tehty liian myöhään. Meidän täytyy nyt nämä meidän ehdotuksemme saada keskittymään jatkokehitykseen ja me keskitymme hallintoneuvostoihin ja kuluttajat ja asiakkaat ovat meille tärkeitä ja tähän meidän täytyy konkreettisemmin puuttua bonussäädökset ähm, on onneksi jo toimeenpantu ja ehdotettu jäsenvaltioissa, mutta ei tosin kaikkialla vielä. Ja kysymys koskeekin sitä, ähm, mikä on hallintoneuvostojen rooli, ähm, koskeeko se niitä äh, vai, vai myös alempana olevia elimiä ja pyytäisinkin, että annatte minulle mahdollisuuden eh, yhdistää nämä, nämä ehdotukset ja sitten eh, tarkennan niitä ja täydennämme vielä, eh, mutta ei tehdä tähän päämietintöön toista asiaa ja, ja myöskin IMKON sitä otetaan teidän ehdotukset mukaan. Kiitos. Karas, io vorrei fare un um brevissimo punto. Kiitoksia. Sitten vielä aikatauluista <clears throat> sen verran, että tarkistusten jättöpäivä on 9. helmikuuta kello 12. Niitä tarkistellaan 28. helmikuuta, IMKossa äänestetään 28. helmikuuta, Ekonissa 16. marraskuuta ja täysistunnossa huhtikuussa tänä vuonna. Oletteko yhtä mieltä tämän aikatauluehdotuksen kanssa? Okei. Okay. Hyvä. No niin, sitten menemme seuraavaan asiakokonaisuuteen, nimittäin yleishyödyllisten palveluiden tulevaisuus. Oma aloitemietinnöstä on kyse. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, tämä sosiaaliset yleishyödylliset palvelut mietintö, tämä on tässä on vahvasti keskusteltu esittelijöiden, varjoesittelijöiden kanssa, joten teillä on mahdollisuus antaa oma panoksenne tähän. Tässä yritetään käytännönläheisesti lähestyä sosiaalisia yleishyödyllisiä palveluja. Ja tässä otetaan esille kolme ulottuvuutta, poliittinen, taloudellinen ja oikeudellinen ulottuvuus yleishyödyllisissä sosiaalisissa palveluissa. Ja näiden palvelujen näiden kolmen pressi, periaatteen kautta, eli saatavuus, universaalisuus ja palvelujen laatu ovat lähtökohtana tarkastelussa. Tältä pohjalta voidaan mennä eteenpäin, jos meillä on tämä käytännönläheinen lähestymistapa, aivan niin kuin komissiojäsen Barnier viime viikolla sanoi. Hän oli intergrupissa läsnä ja kiitän tätäkin ryhmää sen työn laadusta. Yhteismarkkinasäädös liittyy tähän myös. Ja tällä voidaan saada aikaiseksi hyvin myönteistä dynamiikkaa. Mitä tulee poliittiseen ulottuvuuteen, no en mene nyt niihin seikkoihin, joita mietinnössä on, mutta meillä pitäisi, meidän pitäisi luoda eurooppalainen sosiaalipalvelujen tarkkailuelin, joka voi auttaa jäsenvaltioita niin, että ne voivat optimaalisesti käyttää erilaisia resursseja. Yhtäältä pitää sovittaa yhteen sosiaalisiin yleishyödyllisiin palveluihin liittyvät säännöt ja sitten säännöt, jotka liittyvät eritoten uusiin tekniikoihin. Sitten oikeudellinen kehys, ulottuvuus, no ei tässä vastata kaikkiin vaikeuksiin, mutta tiettyjä asioita selvennetään. Ajatellaan nyt vaikka yleisyydellisten sosiaalisten palvelujen ohjekirjaa. Ja tällainen käytännön, käytännönläheinen lähestymistapa, no sehän johti myös siihen, että neuvosto ja komissiota pyydetään tutkimaan yhtä erityistä alaa ja konkreettisesti sitten nähdään sen kautta, millä tavalla tämä direktiivi vaikuttaa käytännössä kansalaisten elämään. Ajatuksena on ottaa tähän todellakin yksi pilottisektori mukaan. Tämä liittyy ikääntyneisiin henkilöihin ja nähdään sitten, miten direktiivi, mitä seurauksia sillä voi olla. Äh, varjoesittelyiden kanssa keskusteltiin asioista ja tässä halutaan tehdä viittaus myös äh, kohtaan 25 Single Market Act – Aikataulu 23. helmikuuta. Teksti. Haluatteko, että tämä tulisi hieman nopeammin vai miten? 20. maaliskuuta pitäisi olla äänestys IMKossa ja työllisyysvaliokunnassa, no 24. toukokuuta, mutta päivä aina vaihtelee. Ja sitten täysistunto olisi kesäkuussa. Mutta aikataulun osalta ei ole vielä mitään varmuutta. Grazie. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron ensinnäkin, Tänä no ensinnäkin katsomme hiukan aikatauluja. Näyttää siltä, että tämän asian käsittely on lykätty öö, jolla hiukan. Nyt annan puheenvuoron Korede Kamposille. olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa tässä kiittämällä Damien Abadia hänen tärkeästä lausunnostansa. Lissabonin sopimuksen artiklassa kolme puhutaan sosiaalisesta markkinataloudesta. Artiklassa 14 tunnustetaan yleishyödylliset taloudelliset palvelut osana Euroopan integraatiota. Pöytäkirjassa 16 puhutaan jäsenvaltioiden vastuusta näiden palvelujen tuottamisessa. Meillä on hyvin vahva juridinen rakenne, mutta vielä ei ole mitään määritelmää yleishyödyllisistä palveluista. Ja tämä johtaa siihen, että on vielä paljon ongelmia ja näitä täytyy ennaltaehkäistä. Meillä on nyt Euroopan unionissa talouskriisi meneillään ja tässä täytyy saada asiamaiset kehykset. Se on asia erittäin tärkeä. Ajatellaan nyt esimerkiksi lasten tarhoja, seimiä, maahanmuuttajille tarjottavia palveluja. Nämä ovat, elin, nämä ovat tähdellisiä asioita kansalaisten elämässä. Palvelujen täytyy olla tehokkaita, niin ne täytyy olla tasavertaisia. Ja Täytyy todella torjua e, epätasapainoa. Herra Abad antaa hyvin lyhyen, mutta hyvän diagnostiikan näistä yleishyödyllisistä palveluista ja ottaa huomioon niiden kolme ulottuvuutta. Hänellä on läheinen lähestymistapa ja hän miettii, millä tavalla voitaisiin parantaa yleisöllisten palvelujen tehokkuutta ja niiden täytäntöönpanoa. Abad puolustaa sitä, että luodaan eurooppalainen tarkkailukeskus ja että saadaan internetsivut kaikilla kielillä tästä asiasta. No, on tähdellistä viedä näitä kaikkia ehdotuksia eteenpäin. Useissa hankkeissa täytyy olla kansalaisyhteiskunta mukana ja täytyy olla todellinen globaali, holistinen, eurooppalainen näkemys yleisyrjistä sosiaalista palveluista ja täytyy ottaa huomioon Euroopan kansalaiset ja PK-yritykset, jotka usein toimivat nimenomaan tällä talouden sektorilla. Me tulemme esittämään tarkistuksia, joilla vielä täydennetään ja entisestään parannetaan tätä tekstiä, mutta olemme pitkälti yhtä mieltä kollega Damien Abadin valitseman lähestymistavan kanssa. Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmän puolesta Manders. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan pyytää Ulle Schmidtin puolesta. Hän on varjoesittelijä, ei päässyt paikalle, mutta minä puhun hänen puolestaan. Hän kiittää esittelijää hyvin laaditusta lausunnosta ja Strasbourgin varjoesittelijöiden kokouksesta joulukuussa. Ulle Schmidt on sitä mieltä, että esittelijä on tehnyt hyvää työtä ja hän haluaa tehdä muutaman ehdotuksen. Hän meidän alderyhmämme puolesta on sitä mieltä, että tämä sosiaalisesti yleishyödylliset asiat ovat erityistapaus, niistä tulisi säätää kansallisesti, mutta tiettyjä, tietyltä osin myös Euroopan tasolla muun muassa kilpailusäännöistä ja laatuvaatimuksista voidaan säätää, jotta saadaan tasainen pelikenttä. Kaikki markkinoiden toimijat, jotka toimivat yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden parissa, heidän tulisi kilpailla, per, kilpailla reilulla tavalla. Kilpailu on aina hyväksi markkinoille, niiden tehokkuudelle. Mutta toimijoita tulisi tarkastella vuosittain. Paikallisten viranomaisten tulisi pitää huolta siitä, että sosiaalipalveluiden alalla laatuvaatimuksia ei, niistä ei luisteta. Tämä olisi omiaan parantamaan näiden palveluiden valvontaa. Hän on samaa mieltä siitä, että verkkosivuilla tulisi vaihtaa tietoja. Komission tulisi valvoa tätä verkkosivustoa, sieltä tulisi löytyä kysymyksiä ja vastauksia. Siellä voitaisiin myös vaihtaa mielipiteitä hyvistä käytänteistä, koska ainahan voimme oppia toinen toisiltamme. Schmidt kiittää esitetyistä kommenteista ja toivottaa menestyksekästä yhteistyötä ja aivan varmasti näin tuleekin tapahtumaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Ryylelle. Vielen Dank. Kiitos. Minäkin haluan Pascal äh, Alfania, joka on meidän varjoesittelijämme, äh, edustaa täällä ja oman huomionkin esittää. Kiitän esittelijää ja nämä periaatteet ovat varmasti ne, joista äh, kaikki olemme yhtä mieltä, äh, yksi, äh, kolme ja viisi, äh, niistä ollaan yhtä mieltä, mutta neljä on vähän, vähän kiistanalainen ja tämä Lissabonin ähm, sopimus, onko se muuttanut ähm, ähm, tätä tilannetta. Siinähän on äh, sosiaalista tekijää vahvistettu ja Euroopan tasolla ja se, sitä pitäisi minusta työstää eteenpäin tässä, miten tämä primäärioikeudellisesti vaikuttaa, äh, kun on kysymys julkisista äh, tarjouksista ja niihin liittyvästä oikeudesta. Sitten haluan noista yleislinjoista kysyä, kun puhutte niitä, kun on tämä julkisten hankintojen ohjekirja, niin minä haluaisin halua tässä alleviivata sitä, että on tarvetta parantaa tätä, koska tämä, tämä Äh, käsikirja ei ole, ei ole ähm, ajan tasalla. Tässä ei, äh, esimerkiksi ei hankkijoita kehoteta äh, reilun kaupan tuotteita ja muuta ottamaan huomiota. Eli meidän täytyy vaatia parempaa käsikirjaa, jossa rohkaistaisiin ja vahvistettaisiin ähm, näitä hankintoja. Ähm, ja tässä vanhassa käsikirjassa tätä ei ei ole huomioitu ja Lissabonin muutoksien vaikutus eh, tästä puuttuu, vaan tässä perustutetaan vanhaan oikeusperustaan tämä ja sitten pyytäisin komissiolta vihreää kirjaa julkisesta hankinnoista ja siihen sitten voitaisiin ottaa mukaan, että myös tätä aluetta ajateltaan, että miksi on eroja kriteereissä ympäristön kohdalla ja sosiaalikriteerien kohdalla, joita, jotka minusta eivät ole oikeutettuja ympäristökriteerien kohdalla voidaan puuttua tuotantotapaan, kun taas sosiaalikriteereissä so, tuotantotapaa ei voi tarttua ja tämä Tämä, tässä syntyy aina kiistaa, kun kunnat haluavat hankkia reilun kaupan tuotteita. Grazie mille. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Trenta Filides edustajalle. Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας τον εισηγητή. Minä haluaisin kiittää esittelijää ja haluaisin kolme asiaa ottaa esille. Ensinnäkin tässä lausunnossa aivan oikein viitataan laatuun ja ähm, äh, palvelujen laatuun. Ja tämä voidaan saavuttaa vain, jos, jos noudatetaan ähm, tavoiteperiaatteita, koska muuten palveluja ei pystytä kaikille eh, takaamaan, eivätkä ne ole kaikkien saatavilla ja näin ollen valtio on tällä alueella äärimmäisen tärkeässä roolissa. Sitten toinen seikka, minä uskon, että komissio ei ole näille palveluille ehm, varmuutta ajatellut, vaan tässä tässä taloudellista hyötyä tavoittelevien tuottajien palvelut halutaan ei-kaupallisista erottaa, mutta tämä, tämä on kiinnostavaa kansalaisille ja minusta se, se on ihan samantekevää, kuka ne tuottaa. Minusta tämä, tästä täytyy miettiä, mikä merkitys tällä on kansalaisille, rahoitetaanko näitä osittain verovaroin ja ja, ja tuo, mitä esittelijä toteaa tuosta eurooppalaisesta tarkkailukeskuksesta, niin se on, se on tärkeää. Täm, nämä palvelut auttavat elämänlaadussa. Seuraavaksi komission edustaja. Eikä komissio olekaan edustettuna? Selvä. Onko komissiosta täällä jäsen paikalla, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Ei. No, siinä tapauksessa annan puheenvuoron esittelijälle johtopäätösten tekoa varten. Oui, merci. Euh, <coughs> merci aux collègues. Kiitokset kollegoille kaikista näistä huomioista. Todellakin olen yhtä mieltä Antonio Correjan kanssa siitä, että näiden sosiaalisten palvelujen merkitys kriisitilanteessa – sitä varmasti mietinnön eri kohdissa, eritoten kohdassa yksi korostetaan, ja tämä on ulottuvuus tässä. Tämä kriisi on merkittävä ulottuvuus. Meillä on vahva juridinen rakenne. Olen Antonion kanssa yhtä mieltä siitä, että tänä päivänä meidän täytyy löytää käs, määritelmiä sosiaalisille palveluille, niiden soveltamisasemaan soveltamisen osalta. Täällä esitettiin useita huomioita myös eurooppalaisesta sosiaalipalvelujen tarkkailukeskuksesta ja pyytäisin todella komissiota pohtimaan tätä asiaa, koska tällä tavalla voitaisiin todella jakaa tätä tietoa. Ja varjoesittelijätkin ovat korostaneet tämän merkitystä. Herra Manders kiinnitti huomiota toisiasuusperiaatteeseen ja sen merkitykseen. Hän, hän totesi, että useissa kohdissa toimivalta kuuluu jäsenvaltioille ja tämän vuoksi viimeisessä lausunnon kohdassa muistutetaan tästä toissijaisuusperiaatteesta ja sitten reilu kilpailu myös tämä on otettu mukaan tässä. Eli tämä taloudellinen ulottuvuus, joka on kohdassa kolme tekstissämme. Sitten Pascal Canfin on varmasti joitakin kysymyksiä, jotka on suoraan suunnattu tässä komissiolle, eli se esimerkiksi, että ohjekirja ja sen tietyt negatiiviset huomiot. No kyllä tässä ohjekirjassa on jotain, joka menee ihan oikeaan suunteenkin ja sitä varmasti tullaan parantamaan. Ja varmaan löydetään joitakin myönteisiäkin esimerkkejä, mutta todella pyytäisin komissiota pohtimaan tätäkin aihetta. Sitten kyproslainen kollega Kuesta. Hän muistutti näistä sosiaalipalvelujen kolmesta periaatteesta ja valtion roolista määritelmissä sekä näiden eritoten palvelujen tuottamisesta, niin tämän päivän juridisesta varmuudesta. No, tässä on hieman paradoksia mukana. Antonio muistutti oikeusperustasta Lissabonin sopimukset kolme, artiklat 3 ja 14 ja sitten lisäpöytäkirja 26 ja perusoikeuskirja. Mutta riippuu kansallisesta monimuotoisuudesta nyt, mitkä ovat sosiaalipalvelujen todelliset ö, rajoitukset. Ja tässä voidaan mennä vielä pitemmällekin, kun tehdään määritelmä sosiaalipalvelujen rajoista. Tässä nyt on tapahtunut tiettyä kehityskulkua. On aivan totta, että meillä on vielä hieman tällainen kelluva aikataulu tämän asian suhteen. Niin, nyt haluaisin päättää tämän keskustelun kertomalla hiukan aikatauluista. Nyt näyttää siltä, että ensimmäinen mielipiteiden vaihto käydään 27. huhtikuuta, toinen mielipiteiden vaihto 30. päivä ja sen jälkeen e, viimeisimmät tiedot, jotka ovat hiukan nyt muuttuneet, lausuntoluonnosta käsitellään 25. ja 7. eli tänään. Ja sitten tarkistuksia voidaan käsitellä vielä helmikuussa, tai niitä voidaan jättää helmikuussa, ja niistä äänestetään 21. ja 2. maaliskuussa. Emple-valiokunnassa 24.25. äänestys ja sitten täysistuntoon viedään tämä asia kesäkuussa. Näyttääkö tämä teistä hyvältä? Hyvä. Nyt siirrän puheenjohtajuuden vierustoverille. Good. Well, thank you very much indeed, Laura. And I know you... Kiitoksia. Tiedän, että olette seuraavan lausunnon varjo, joten tässä vaihtelemme paikkaa myötänsä. Nyt siis käsittelemme lausuntoluonnosta, siis lausuntoa, jota laadimme kuljetusvaliokunnalle. Sen aiheena on Eurooppa, maailman ykkösmatkailukohde – ja DG-yritys, eli yrityspääosasta komissiosta on lähettänyt meille asia. Kirjan Kreutzmann on esittelijä, Korek on varjoesittelijä, onko hän paikalla. Myös vaarapuheenjohtajamme ja Ryyler, Bielen ei ole paikalla. Äh, Chanda Filedis on paikalla ja Gebhardt varmasti haluaa myös käyttää puheenvuoron. Eli kuullaan nyt ensin lausunnon esittely Kreutzmannilta ja sitten keskustellaan. Kauheastihan meillä ei aikaa ole enää, joten täytyy nyt rohkaista kaikkia puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi niin, että edes vähän saadaan työtä tehtyksi. Ja sitten keskustellaan tarkistuksista. Kiitos herra puheenjohtaja. Periaatteellisesti matkailu on tärkeää taloudellisesti sen pitäisi siis näkyä kuitenkin Euroopan tasolla enemmän. Eurooppalainen matkailupolitiikka voisi tähän antaa hyvän panoksen. Ja Lissabonin sopimuksessa on täydennys toimivaltaa komissiolle annettu ja se voi toimenpiteitä matkailun edistämiseksi Euroopassa panna liikkeelle ja näiden tulisi tehokkuuden, hallinnoinnin ja rahoit- vaikutusmahdollisuuksien valossa äh, joutua tutkinnan kohteeksi ja niiden tulee eurooppalaista äh, perintää, perimää edistää kulttuuria äh, ennen kaikkea voitaisiin saada enemmän huomion kohteeksi ja tiivis yhteistyö muiden instituutioiden kanssa Euroopan tasolla, kuten Euroopan neuvoston kanssa on tärkeää. Ja Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelma osoittaa, miten kulttuurien rikkautta voidaan Euroopassa parantaa tiedotus- ja, äh, ja viestintävälineitä tulisi käyttää äh, jatkokoulutukseen matkailussa ja koul- matkailuteollisuudessa voitais, vo, matkailuteollisuutta voitaisiin va- valmistaa kilpailuolojen muutokseen. Enemmän teknologioita tulisi käyttää varsinkin PK-yrityksissä matkailualalla. Se voisi tuoda hyviä panoksia. Ja näin voitaisiin jo, jatkokouluttaa matkailualan henkilöstöä ja tämä edistäisi matkailupalvelujen laatujen parannusta. Me tarvitsemme tilastojen keruuta pitkällä tähtäimellä kysynnän ja tarjonnan suunnittelemiseksi yritykset tarvitsevat tilastotietoja ja tilastojen puutteet ja, ja kriteerit pitää saada siihen kuntoon, että ne tuovat lisäarvoa ja edistävät matkailuteollisuutta. Meidän täytyy Euroopan ähm, eurooppalaisten ähm, matkailu ähm, merkintöjen käyttöä parantaa, koska tähän asti nämä, nämä merkinnät ovat olleet hyvin äh, epätasapainoisesti käytössä ja niiden laatu on erilaista ja matkailijoiden vaatimukset jäsenvaltioista toiseen siirtymisessä tulisi tasoittaa ja näin tarvitaan standardisointia. Tähän asti se on ollut matalalla tasolla ja, ja merkinnät ovat kuluttajan suojan kannalta myöskin tärkeä asia. Meidän tulee myöskin pyrkiä Eh, Euroopan mainontaan yhtenäisenä matkailualueena yhteisillä markkinatoimenpiteillä tähän voitaisiin päästä. Esimerkiksi internet-esiintymiset voisivat olla mielekkäitä kolmansissa maissa eh, ja kaikki matkailumaat tietenkin kilpailevat matkailijoista maailmassa ja tällä hetkellä on tämä Euroopan Travel Commission olemassa tätä varten, jota pitäisi kuitenkin vahvistaa entisestään. Minä olen tehnyt konkreettisia ehdotuksia. Minä en voi kovin pitkää esitystä tehdä ja, ja toivonkin, että teiltä tulee vielä täydennyksiä. Ja ehkä teillä varmaan on vielä jotain ideoita tähän minun, minun mietintöön. Kiitos. Well, thank you, uh, thank you very much. I think... Kiitoksia kovasti, edustaja Kreutzmann. Lausuntonne ar- arvo ja merkitys on nimenomaan siinä, että keskitytte juuri niihin asioihin, joista tämä valiokunta on vastuussa. Mutta varmasti monella on vielä lisättävää siihen, mitä sanoitte. Jos nyt käymme nopeasti läpi puheenvuorot, aika tässä rientää, meillä on noin vartti enää aikaa. Mutta ehkäpä jos puhutte pari minuuttia per nenä, niin ehkäpä sillä tavalla meillä olisi aikaa viedä tämä keskustelu päätökseen. Kuomi Gebhardt. Minäkin puhun ryhmäni puolesta ja Tren Fedilidis. Ja sitten jos aikaa on, niin Rova Aloas komissiosta saa puheenvuoron. Se, presidente, sarò assolutamente breve e Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin, hyvin lyhykäisesti. Toteaisin tässä, että olen hyvin ilahtunut siitä työstä, jota on tehty ja herra Kreutzmannin eteenpäin viemistä ajatuksista eri toteen, mitä tulee tähän eurooppalaiseen perintömerkkiin. Muutama kommentti. Ensin täysin ö, tuen tätä ammatillisten ö, pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista matkailusektorilla. Tämä on aivan ehdotonta, jos me haluamme edistää matkailua eurooppalaisella tasolla. Ensimmäinen seikka, jonka lisäisin, liittyy hotellien standardien harmonisointiin. Mainitsin tämän jo edellisessä keskustelussammekin. Mielestäni tämä on tärkeää, kun otetaan huomioon hotellien laatu ja niiden luokittelu Euroopassa. Tiedän, että asetamme riman korkealle Tämä Tiedän, että tämä on hyvin tärkeä tavoite, mutta jos uskomme sisämarkkinoihin, niin meidän täytyy tätä tavoitetta todellakin ajaa takaa. Toinen seikka liittyy sitten vammaisten, vammaisiin henkilöihin ja matkailuun. Kaikissa jäsenvaltioissa on sellaisia kohteita, jotka voitaisiin varustaa vammaisille sopiviksi. Lopuksi näistä tarkistuksista niin puuttuisin laatumerkin ja turvallis, kaupan, kaupallisen turvallisuuden merkin väliseen suhteeseen. Jos tarkastellaan sitä, mitä teimme sähköisessä kaupankäynnissä arjesi mietinnössä. Tämä täytyy sitoa laatumerkintöihin matkailussa. Monet matkailuoperaattorit käyttävät internetpalveluja myydäkseen pakettimatkojensa ja on erittäin tärkeää sitoa nämä kaksi asiaa mukaan tähän. Tämä oli varmaan riittävän tiiviisti ja vielä, vielä kiitokset esittelijöille ja varjoesittelijöille. Kiitoksia kovasti, että Elisa sitten vielä hyvää aineistoa. Tämä on Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. En ole varjo esittelijä. Hän pyysi koska, eh, minua puhumaan täällä, koska hän ei voi olla paikalla tällä viikolla. Ja hän antoi minulle pari tietoa, jotka hän haluaisi tässä tuotavan esille. Minusta tämä on tärkeä aihe ja, ja ainoa asia, jonka hän on tässä tuonut esille, että matkailun tällä alalla pitää myöskin kaupan uusia muotoja, kuten sähköistä kauppaa, tuoda enemmän etualalle tarjonnan ja käytön osalta ja me siihen liittyen myöskin uudet tarpeet, jotka liittyvät kuluttajien oikeuksiin ja myös kauppiaiden oikeuksiin. Ja toinen seikka on kysymys liittyen matkustajien oikeuksiin. Mehän olemme jo erilaisia direktiivejä saaneet matkustajien oikeuksien parantamiseksi aikaan äh, rautateillä, lentoliikenteessä ja niin edelleen. Ja olisi tärkeää, että yhdenmukaistaa näitä ja tuoda niitä yhteen, jotta olisi samanlainen linja ja kansalaiset äh, voisivat paremmin niitä käyttää ja, ja myöskin palvelujen tuottajat ja tässä horisontaalinen lähentymistapa olisi oikea. Tässä, tärkeää tässä yhteydessä on niin ikään mat, kuluttajien oikeuksien parantaminen mekanismeilla ja niiden katsominen olisi tärkeää. Greg on tässä ehdottanut konsultaatiota liikenneyrittäjien ja matkailuyrittäjien kesken, jotta tiedetään, miten edistytään. Ja tärkeää toimeenpanossa on, ajatel, eh, palveludirektiivin toimeenpanossa on yksinkertaista hallintokäytäntöjä eh, tällä alalla ja myöskin eh, tunnustamisdirektiivin puitteissa ammattitutkintoja yhdenmukaistaa. Me kuulemme jatkuvasti näistä ongelmia miten esimerkiksi matkaoppaiden tilanne, koska se on usein hyvin ongelmallinen. Sitten turvallisuusstandardit Euroopan unionin maissa kuuluvat tähän myöskin ja, ja miten niitä parannetaan. Ja tähän tarvitaan selkeitä sääntöjä, kuten edustaja Komi sanoi, on tärkeää määritellä standardit, kun saksalainen kuluttaja menee Saksassa neljän tähden hotelliin, niin hänellä on tietyt odotukset, jotka toisessa valtiossa neljän tähden luokituksessa ovat ihan erilaisia ja sitten syntyy pettymystä, kun oli ajateltu, että sen sisältävän jotain muuta. Eli koko tässä keskustelussa, kun nyt on kysymys saada Eurooppa maailman ykkösmatkailukohteeksi, että tiedetään, miten me tu- annamme tukea ja, ja että ennen kaikkea pehmeä turismi tuota, nostettaisiin etusijalle eikä, eikä massamatkailua. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti Minä voin puhua hyvin lyhyesti oleelliset seikat. Esittelijä tässä ja toi esille, kiitän häntä siitä. Ja hän todellakin rajoittui tämän valiokunnan toimivalaan ammattitutkintojen tunnustaminen, palosuojelu on aina tärkeää ja sen hän toi esille siihen varmasti siitä tulee kysymyksiä nousemaan ja sitten olen iloinen, että pääsy ikääntyneiden ja muiden pääsyn paikkoihin, että esteitä poistettaisiin ja sitten sähköinen kauppa tulisi ottaa huomioon. Eli tässä on tärkeät seikat tullut esille. Äh, Ehkä vielä Kreikan edustaja saa puheenvuoron ensin ja sitten minä kommentoin ennen kuin annamme komissiolle puheenvuoron. Kiitoksia. Kiitokset herra Kreutzmanille. Meidän mielestämme tämä teksti tunnustaa sen, että mietinnössä täytyy ottaa huomioon myös aluetaso ja ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet, territoriaalinen kohesio ja alueen kulttuuriperintö. Euroopan unionin erityispiirteistä kiinni pitäminen edesauttaa yhteenkuuluvuuden parantamista ja antaa kannustimia myös monimuotoisuuteen Euroopan unionissa. Toinen seikka, jonka haluaisin tuoda esille, on se, että Euroopan unionin unionissa pitää olla tärkeässä asemassa pitää kiinni, ylläpitää pk-yritysten, matkailu-pk-yritysten elinvoimaa. Ne ovat tärkeä, tärkeässä roolissa matkailun verkostossa. Näin ollen pk-yrityksiä täytyy todella auttaa ja ottaa huomioon perheyritykset. Viimeiseksi täytyy eksplisiittisesti mainita vielä turvallisuus ja niin matkailijoiden kuin matkailualan työntekijöidenkin oikeudet? Uh, well, just, uh, a few remarks. Sitten muutama huomio minunkin puolestani. Tämä linja, jonka kollegat ovat omaksuneet, on hyvin rohkaiseva ja varmasti saamme aikaan vahvan lausunnon. Minun täytyy myöntää, että minusta on hiukan pettymystä aiheuttavaa se, millainen se, miten komission raportissa käsitellään tätä palveludirektiiviä, meidän täytyy korostaa sitä, että sisämarkkinoiden toteuttamisen eteen meidän, meidän täytyy vielä täydentää sisämarkkinoita näillä aloilla. Myös kuljetusvaliokunnan kannat tulevat olemaan tässä kohtaa tärkeitä. Viitaan siihen, mitä Gebhardt sanoi matkailuoppaista on kiinnostavaa nähdä, että komissio on yksilöinyt nämä kirjaset Single Market Actissa. Myös CARDS-ohjelma voitaisiin mainita tässä yhteydessä. Mitä sitten tulee matkailuun, kohteiden turvallisuuteen, se on tärkeää siihen, voisimme, siitä voimme sanoa pari sanaa. Ja sitten lapsille tarkoitettujen tilojen turvallisuus on tärkeä asia. Siihen liittyvää tietoa ei edes vaadita tällä hetkellä. Ja mitä sitten tulee niiden laitteiden turvallisuuteen, joita lapset käyttävät, niin tämähän kuuluu tuoteturvallisuuden piiriin. Täytyy varmistaa se, että ne yritykset, jotka tuottavat palveluita, noudattavat myös asianmukaisia turvallisuusstandardeja. Tässä on monta suojaan liittyvää asiaa, ja voisimme vielä tämän yhdistää tulevaan matkailupakettiasiakirjaan. Sehän on omiaan rohkaisemaan turisteja, kuluttajia käyttämään hyväkseen erilaisia matkailuvaihtoehtoja ja vertailemaan niitä keskenään. Haluaisiko joku vielä käyttää puheenvuoro tässä vaiheessa? Eipä näytä siltä. Haluaako aluekomissiosta sanoa muutaman sanan niiden pari minuutin aikana, joita meillä on vielä käytössämme. Mielellä me annamme teille mahdollisuuden esittää kantanne työstämme. Merci beaucoup tout d'abord. Aivan ensiksi kiitoksia. Hyvin lyhykäisesti puhun. Haluaisin kiittää teitä näin aluksi. Mitä tulee näihin esille tuotuihin kohtiin, niin uskoakseni täällä on esitetty parlamentissa on esitetty useita parlamentaarisia kysymyksiä harmonisoinnista. Varapuheenjohtajamme on jo kantaa ottanut näihin. Komissio kyllä kuuntelee huolenaiheitanne ja niitä aloitteita, joita alalla on tällä hetkellä menossa. Kollegani kuluttajaoikeuksien pääosastossa valvovat myös tilannetta ja tutkivat kaikkia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Matkustajien oikeuksista sitten, niin te varmasti olettekin jo tietoisia siitä, että tällä hetkellä komissiossa liikennepääosastossa on merkittävä yritys meneillään saada avoimuutta matkustajien oikeuksien suhtaan. Tämän vuoksi on tällainen tiedotuskampanja menossa internet-sivustojen välityksellä. Sitten vielä toinen eräs asia. Se liittyy vammaisiin henkilöihin. Komissio on jo hieman ponnistellut voimavarojensa puitteissa tukeakseen hankkeita, joiden tavoitteena on ottaa huomioon vammaiset henkilöt ja parantaa heidän tilannettansa matkailussa, mutta tietysti työsaraa on vielä paljon jäljellä. Arvostan kovasti valiokuntanne panosta ja toivon, että yhdessä tässä komissio ja valiokunta voivat antaa lihaa luitten päälle tälle ehdotukselle. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Sitten johtopäätökset esittelijältä ja aikataulut. Kiitos paljon. Aikataulun tunnette. Siitä on sovittu toimiston kanssa. Kiitos näistä ähm, äh, huomioista ja lähden siitä, että ne näkyvät tarkistuksina. Te tiedätte, että minulla ähm, tässä asiakirjassa ei ollut paljon mahdollisuutta kaikkea mahdollista tuoda mukaan, mutta nämä asiat, jotka täällä on nyt tullut, niin ne ovat olleet oikein hyviä ja kiitos. In... Tarkistukset pitää laatia kahdessa päivässä, joten täytyypä panna töpinäksi. Ja sitten 28. helmikuuta keskustellaan. Kiitän teitä kaikkia kovasti oikein tuottoisesta aamusta. Muistuttaisin, että jälleen tapaamme kello 15 tässä samassa huoneessa. Meillä on aivan erinomainen ohjelma teille. Meillä on pyörään pöydän keskustelu, joka koskee vähittäismarkkinoita, yrityksiä ja kuluttajia. Nähdään siellä.